Well, ladies and gentlemen, it's five minute. No niin, hyvät naiset ja herrat. Kello on nyt viisi minuuttia yli sen kellonlyömän, jolloin meidän piti käynnistää iltapäivän osuus, jossa nyt tarkastelemme Brexitia ja energiapolitiikkaa. Sehän on tässä työpajan otsikkona. Haluaisin toivottaa kaikki osallistujat tervetulleiksi tässä osallistuja luettelossa. Oletin, että sali olisi pullollaan väkeä. No näin ei nyt näytä olevan mutta kuitenkin nyt tarjoutuu hyvä mahdollisuus sitten paremmin asioista keskustella panelistiemme kanssa. Ja sehän on tietysti hyvä asia meille tekniikan puolen osaajille erityisesti. Ja markkinat ovat tässä tärkeitä. Jos katsotte näitä yhteyksiä ja tätä karttaa yhteyksiä Iso-Britannian eh, ja Manner-Euroopan välikä on suora yhteys Ranskaan, myöskään suora viiva löytyy Hollantin tietämykseni mukaan ja monia putkistoja myöskin Manner-Euroopan ja Iso-Britannian välillä on, ei pelkästään Norjan suuntaan, vaan on myös yhteyksiä näille yhteisille kentille ja tietysti Ranskaan myöskin, siis on muutakin kuin vain tämä eurotunneli. Eikä tämä yhteys toivottavasti ja varmaankaan tuhoudu Brexitin myötä, noin vuosien siihen vielä on. Ja tässä nyt tarkastellaan tänään mahdollisia vaikutuksia, eh, joita Brexit aiheuttaa energiaa ajatellen. Puolitoista tuntia aikaa, eli meidän on neljältä kello 16 päätettävä asian käsittely. Ja sitten eh, tämä eh, suora toistetaan, eli kammatkaa hiuksenne, asetelkaa viiksenne teidän naamanne mahdollisesti näkyy muuallakin. Itre valiokunnan verkkosivuilla nämä alustukset myöskin julkaistaan ja myöskin myös vaiheessa parlamentin verkkosivulta. Ja sitten avain puhujat saavat alustuksiaan varten kukin 10 minuutin puheajan. On erikoista, että poliitikkoja ei aina kiinnosta eh, noudattaa näitä puheaikoja, viiden tai kymmenen minuutin puheaikoja, mutta sitten tekniset asiantuntijat yleensä pitävät tiukastikin kiinni annetusta puheajoista. Eli testataanpa nyt kumpaan leiriin kuulut. Ja sitten näiden eh, alustusten ne jälkeen herrat. Sahman, Brian ja Rova Pikamäl on mahdollisuus kysymyksille ja kommenteille. Katsotaan, minkälaisia kysymyksiä esitetään ja sitten katsotaan, miten järjestetään kysymysvastausistunto. On ehkä mahdollista vastata saman tienkin, kun kysymys on esitetty, koska täällä ei tämän enempää ole väkeä. No niin, eli ehdottaisin, että nyt siirrytään ensimmäisen alustukseen. Herra Simon Tale Pietra, kerrotte mahdollisista Brexitin vaikutuksista eh, 27 maan Euroopan unionin energiajärjestelmät. Hän olette ilmasto- ja energiakysymysten asiantuntija, olette julkaistu monia julkaisuja koskien energiamarkkinoita, eurooppalaista energiaa ja ilmastokysymyksiä kysymystä ja myöskin Välimeren aluetta tässä ja tässä keskiössä nimenomaan Turkki. Mielenkiintoista, koska Turkki on mukana monissa hankkeissa ja hankevalmisteluissa. Olette myöskin European Energy Journalissa mukana ja myöskin Euromed eh, talousliittymässä Olkaa hyvä, nyt on teidän vuoronne käyttää puheenvuoro. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos kutsusta keskust- tulla keskustelemaan Brexitin vaikutuksesta unionin energiamarkkinoihin. Ja meitä pyydettiin Brygelin tutkimuskeskuksessa tosiaan kiinnittämään huomiota tähän ymmärtääksemme vaikutukset 27 EU-valtioon. Ja näin sitten voimme arvioida Brexitin vaikutuksia äh, EU27 eikä niinkään yhdistyneessä kuningaskunnassa, kuten aiemmin on tehty. Eli mitä tämä tarkoittaa sitten yrityksille ja kansalaisille jäljelle jäävässä unionissa energiakysymyksissä? Ja me olemme nyt sitten tutkailleet erityisesti kahdeksaa aihetta, ja niitä teille voin eh, esittää nyt, esitellä mietimme sitä, miten yhdistynyt kuningaskunta pääsee eurooppalaisille energiamarkkinoille, miten sitten varoja annetaan unionihankkeisiin ja miten sitten tämä vaikuttaa brittien budjettiosuuteen ja sitten miten EU pystyy vastaamaan ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa ilmastotavoitteisiin ja sitten tietenkin sähkön ja kaasun toimitusvarmuus ja turvallisuus ja sitten tuo ydin energia-asia ja sen vaikutus sitten sekä unionin että yhdistyneen kuningaskunnan yritysten toimintaan ja myös sitten se, miten tämä vaikuttaa Irlantiin. Ja aluksi sitten haluaisin jo kertoa, että me emme löytäneet huomattavaa Brexitin vaikutusta 27 valtion energiajärjestelmään yhdistynyt kuningaskunta on mukana tai ei ole mukana, niin se pystyy markkinansa toteuttamaan päästäkseen myös energia- ja ilmastotavoitteisiinsa ja myös sitten pitämään toimitusketjun käynnissä. Ja totta kai meidän täytyy sitten sen rinnalla ottaa huomioon se, että monet yksityiskohdat kaipaavat ratkaisua neuvotteluissa tässä eh, tulevina aikoina ja erityisesti huomiota tulee kiinnittää Brexitin vaikutukseen energian, energiajärjestelmään ja tämän tosiaan olemme ottaneetkin tärkeimmäksi asiaksi myös tässä Unioni 27 keskustelussa. Mutta nyt näitä kaikkia kohtia käsittelen erikseen ja ensiksi aloitan tuosta yhdistyneen kuningaskunnan mahdollisuuksista päästä energiaa markkinoille muualla unionissa ja VTO-järjestelmän mukaan UK voi sitten tuoda ja viedä energiaa tariffitta muista maista ja muihin maihin myös unioniin ja se, siksi onkin UK ja EUn yhteisissä eduissa löytää jonkunlainen järjestelmä energiakaupankäynnin jatkamiseksi. Eli emme usko, että tässä nyt minkäänlaista huimaa muutosta tapahtuisi, mutta kuitenkaan yhdistynyt kuningaskunta ei kuulu enää unionin sääntöjen ja toimielinten piiriin ja siksi se voisi jäädä tämän yhteisen optimoinnin ulkopuolelle energiamarkkinoiden yhdistämisessä. Ja tämä voisi sitten tarkoittaa sitä, että tehokkuus laskee. Eli tehokkuusmenetyksiä on tiedossa ja meidän mielestämme tämä eritoten vaikuttaa yhdistyneeseen kuningaskuntaan enemmän kuin muuhun unioniin. Jos ajattelemme sitten energiaveroja, niin emme usko sen sen suuremmin vaikuttavan mihinkään, koska se siihen ylipäätään energiaveroasia siis EU-ssa suhteellisen vähän painaa. Jos ajattelen sitten unionin rahan käyttöä energiahankkeisiin, niin Brexitin jälkeen yhdistyneellä kuningaskunnalla on hankalampi äh, pääsy rahastoihin, eli äh, esimerkiksi äh, Connecting Europe-välineeseen horisontti 2020 ja efsi rahoitukseen ja niin poispäin. Ja tässä täytyy siis uudelleen määritellä tuo rahoitus sen käyttömahdollisuus Brexit-neuvotteluissa ja tämä eritoten liittyy investointipankin antamaan rahoitukseen. Millä tavalla Euroopan investointipankki siis äh, tähän prosessiin liittyy, se kuuluu täysin Brexit-neuvotteluihin, ei tietenkään pelkästään energiakysymyksiin, vaan moniin muihinkin asioihin. Ja tämä todella on tärkeä, suuri äh, keskustelun äh, aihe. Ja jos sitten ajattelemme säännöstelyelinten työhön osallistumista, meidän käsittääksemme Brexit ei oikopäätä vaikuta äänestys oikeuksiin tai myöskään sisäisten energiamarkkinoiden toimintaan. Sen enempää on kyse sitten ASERista tai CRstä, energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastosta tai neuvostosta tai sitten tuosta siirtoverkojen verkostosta sekä sähkössä että kaasussa. Jos me pääsemme siis yhteisymmärrykseen 27 valtion kanssa, niin yhdistynyt kuningaskunta saattaa päästä edelleenkin jatkamaan osana näitä elimiä samantyyppisesti kuin muut ei-unionivaltiot tähän mennessä ovat erillisesti asiasta sopineet. Sitten on Brexit-vaikutusten kannalta tärkeä kysymys se, miten unioni pääsee energia- ja ilmastotavoitteisiinsa. Meidän käsityksemme mukaan, mikäli unio- yhdistynyt kuningaskunta jatkaa samalla linjalla YK tavoitteisiin pääsemisessä, niin se voisi osallistua unionin energiaunionin hallintorakenteeseen. Mikäli puolestaan sitten käy toisin, eli UK ei osallistu näihin ilmastotavoitteisiin, jotka unioni itselleen asettaa, niin sitten unionin varmaan täytyy vähän korjailla omia tavoitteitaan, mutta pystyy se kuitenkin pysymään oikeilla raiteilla. Ja jos UK-tavoitteet ovat suhteellisen lähellä unionia, niin tuskin tässä sitten suunnattomia ongelmia syntyy. Jos ajattelemme sitten tuota päästökauppaa, kun sitten yhdistynyt kuningaskunta lähtee päästökauppajärjestelmästä, niin siitä saattaa syntyä sitten pientä ylitarjontaa lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä sitten tilanne korjaantuu ja tiukentuu. Jos ajattelemme sitten sähkön ja kaasun tarjontaa, niin me emme usko, että EU27 sen kummemmin kärsii Brexitistä oikeastaan alkuunkaan. käynti yhdistyneen kuningaskunnan kanssa EU-27 välillä on suhteellisen pientä, eli prosentti suurin piirtein kokonaiskustannuksesta sähkössä. Ja sitten taas kaasussa suhteellisen pientä. Tämäkin on tosin on muistettava että kaasukauppa on merkittävä asia Irlannin kannalta, sillä Irlanti tuo 56 prosenttia kaasun kulutuksestaan yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ja näin Mantereen kanssa Briteillä ei ole juurikaan kaasukauppaa käynnissä, eikä se energia-alalla siksi kummemmin vaikuta, mutta meidän täytyy erityishuomiota kiinnittää Irlannin erityistilanteeseen. Ja sitten ydinvoimasta, Euratomista – ja yhdistyneestä kuningaskunnasta. Tiedämme, että yhdistynyt kuningaskunta, vaikka Euratom kuuluu toiseen sopimuspakettiin, sehän on käynyt Brexitin valkoisessa asiakirjassa läpi, eli UK aikoo lähteä myös Euratomista. Eli ajateltiin sitten toisaalta myös sitä kysymystä, mistä, miksi me emme teknisesti voisi jäädä yhteistyön piiriin Euratomissa, mutta kuitenkin on tehty päätös lähteä myös Euratomista, eli lähdetään kaikista mahdollisesta unionitoimielinten valvonnasta kerta heitolla Brexitissä, ja Euratomhan kuuluu tähän valvonnan piiriin tavallaan. Ja näin täytyy sitten ratkoa päätöksin selvät sävelet ydinturvallisuuskysymyksistä ja sitten radioaktiivisessa jätteessä. Meidän mielestämme nämä kaksi asiaa varsinkin ovat ihan nyt ytimessä. Jos ajattelemme tuota ydinturvallisuutta, niin Euratom-yhteisön täytyisi nyt siirtää ikään kuin omaisuutensa ja välineistönsä turvallisiin paikkoihin muuanne yhdistyneestä kuningaskunnasta ja radioaktiivisesta jätteestä. Unioni ja yhdistynyt kuningaskunta on päässyt periaateyhteisymmärrykseen siitä, miten toimitaan vastuullisesti polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen varastoinnissa ja käsittelyssä. Sitten vielä päädyn siihen, miten energiamarkkinoille vaikutukset iskevät yhdistyneessä kuningaskunnassa ja miten sitten taas unioniyrityksissä. No, tämä totta kai liittyy noihin säännöstelyriskien piiriin Brexitin jälkeisessä aika, jälkeisenä aikana, kun yhdistynyt kuningaskunta ei enää kuulu unionin sääntöjen piiriin. Ja näin sitten nuo brittien energiakauppiaiden täytyy joka tapauksessa rahoitusmarkkinoiden ja avoimuussääntöjen mukaan toimia samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin unionin kumppaneiden. Lonto, Lontoossa mm, sitten tietysti voidaan käsitellä näitä asioita tuomioistuimessa, mutta nämä hankkeet ovat kovasti raskaita ja se sitten johtaa tehokkuuden laskuun, jos siellä joudutaan paljon näitä asioita käsittelemään. Ja sitten tietysti yhdistynyt kuningaskunta on hyvin merkittävä kaasukaupan keskus. Ja jos ajattelemme tuota yhtenäistä lainsäädäntöympäristöä, jonka unioni on luonut, niin siinä ei hyväksytä minkäänlaisia valuuttariskejäkään, joten brittien kaasutoiminta voi jatkua unionin kaasumarkkinoille, mutta kuitenkin uskomme, että muitakin kaasumarkkinakeskuksia rahoituskeskuksia varmasti sitten syntyy Brexitin jälkeen. Ja vielä lopuksi äh, Brexitin vaikutukset Irlantiin. Johan sanoinkin aluksi, että tämä on yksi todella merkittävistä asioista ja yksi kollega tässä sitten kohta puuttuu tähän vielä tarkemmin, eli energia järjestelmä saattaa kärsiä Irlannissa kovastikin, kun tässä se on toiminut yhdessä Pohjois-Irlannan kanssa, Britannian kanssa käydään sähkökauppaa ja myös kaasusta 56 prosenttia on peräisin Isosta Britanniasta. Ja Irlannin kannalta paras ratkaisu olisi juuri se, että yhdistynyt kuningaskunta pysyisi sisäis- euro- energian sisämarkkinoilla. Toiseksi paras ratkaisu olisi se, että Pohjois-Irlanti pysyisi sisä- energia- energian sisämarkkinoilla. Ja pahin mahdollinen vaihtoehto tietysti on juuri se, että pelkästään Irlanti yksin jää energian sisämarkkinoille Tämän järjestelmän pitäisi kuitenkin toimia tehokkaasti samoin säännöin, ja se on totta kai hyvin tärkeä ajatus Brexitin jälkeenkin. Ja on mahdollista, että Irlanti saa tiettyjä poikkeuksia unionin energiasääntöihin tämän Brexitin jälkeen, mutta kuitenkin täytyy muistaa sekin kysymys, että jääkö Irlanti eräänlaiseksi energiasaarekkeeksi. No, tämä nyt minun puolestani varmaan riittää ja sitten kollegani voivat jatkaa. Only 30% of your... Kiitokset. Tässähän 30 prosenttia vain käytitte tästä tai ylititte tästä ajasta, eli olette pikemminkin poliitikko kuin tekninen osa. Ja herra Sahman sitten seuraava puhuja. Hän kertoo meille vaihtoehdoista ja siitä, miten voitaisiin ajatella tulevaa sähkön ja kasvun kumppanuutta. kumppanuutta. UKon kanssa hän toimii profiilissa ja keskittyy energia- ja ilmastokysymyksiin siellä. Hän on ollut päästökauppajärjestelmä kysymyksen mukana sähkökysymyksissä myöskin. Ja tämän lisäksi Vähittäismarkkinat, polttoainemarkkinat ovat olleet hänen alaansa ja hän myöskin markkinakeskittymien tehokkuutta tarkastelee, mitä tulee EU-ETSn ja sähkökauppaan ja siirtokauppaan investoinnit mukaan lukien kuin myöskin talouden näkymät eteläisen eh, välimeren alueen osalta. Tässä todellakin kumpikin eh, asiantuntijamme on nimenomaan Välimeren alueen osaaja. Olkaapa hyvä, nyt on teidän vuoronne käyttää puheenvuoro. Kiitokset ja kiitos kutsusta tulla tänne puhumaan. Toteaisin, että tässä taustalla on raportti, jonka laadimme, tai tutkimus, jonka ITRE-valiokunnalle laadimme. Se on noin 130 sivun pituinen ja nyt tarkastelen sähköä ja kaasua, näitä osioita kyseisestä tutkimuksesta. Jos kaasukaupasta lähdetään liikkeelle, niin on nettotuoja, mitä tulee maakaasuun, mutta se on myöskin transittomaa eh, mantereille ja Irlantiin päin. Mutta se on muuten melko riippuvainen Lontoosta ja Brysselistä, ja koska EU kuitenkin käy kauppaa myös monien muiden kuin EU-naapurimaiden kanssa, ja uskoisimme, että tässä on melko lailla helppo löytää tehokkaasti toimiva järjestely. Ja Irlanti-asiahan sitten nostetaan erikseen esiin toisessa puheenvuorossa sähkönkauppa. Siinä myöskin UK on nettotuoja mantereelta, eli se ostaa Ranskasta erityisesti sähköä, mutta se sitten myy sitä Irlantiin. Sähkökauppa UK ja EUn välillä on melko rajallinen verrattuna kaasuun 1,2 miljardia euroa, eli kymmenisen prosenttia kaasukaupan volyymista mutta sähköstä kun puhutaan, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tässä tarvitaan enemmän koordinaatiota, kun tarkastellaan siis sähkömarkkinoita. Sitähän ei voida varastoida. Ja jos UK jotain tapahtuu, niin eh, samaan aikaan tapahtuu jotain myöskin Ranskassa, Alankomaissa on oletettavaa, että hiilen purku, joka tässä mielessä on tuleville vuosikymmenille, e, tulee e, johtamaan siihen, että uusiutuvia käytetään enemmän ja niiden osalta tarvitaan enemmän koordinaatiota. Ja tämän lisäksi nämä yhteyskapasiteetit EUn ja UKon välillä mahdollisesti kaksinkertaistuvat tulevina vuosina uusien sähköyhteyksien myötä. sähkökauppaa on mahdollista käydä melko helposti EUn EU-maiden ja muiden kuin EU-maiden välillä Espanja, Marokko, Suomi, Venäjä ja Balkanin maat tästä esimerkkinä. Mutta on tarkasteltava tai muistettava se, että sähkö ei ole tällainen äh, tuote, jossa voidaan sanoa, että vaikka yhden vuoden aikana tietty kilowattimäärä käydään kauppaa tietyn maiden välillä, vaan sähkömarkkinat Euroopassa, kun pyritään sisäiset markkinat luomaan, ovat varsin moniin mutkaiset ja tässä on eri, monenlaisia kassavirtoja, jotka tulevat tähän kyseeseen on tuettava eri jäsenmaissa toimia erilaisia uusiutuvia lähteitä, tarvitaan koordinaatiota, kapasiteettimekanismeja, ja tässä justiinsa nyt pyritään harmonisointiin ja sitten eh, tasapainottavat markkinat, erityyppiset jälleenmyyntimarkkinat. Eli tämä kokonaiskehys sääntelyäkin on varsin monimutkainen ja te varmasti tiedätte paremmin kuin minä. Tämä kehitys koko ajan jatkuu ja etenee ja on hieman hankala ennakoida, mikä tulee olemaan semmoinen tilanne, joka oli tässä koko paketissa mukana, vaan vain osassa sitä, kuinka se voidaan täysin integroida hyvin toimiviin markkinoihin. Jos sitten eh, maa ja ulkopuolelle sisäisten sisämarkkinoiden ulkopuolelle ja mentäisiin VTO-tyyppisiin järjestelyihin, eli tuli vapaisiin energiamarkkinoihin, niin kuin Merkosur tai Venäjä, niin tällöinhän jouduttaisiin tällaisen tilanteeseen, eli jos tuli puhaltaa Pohjanmeren kautta, niin sitten automaattisesti tätä ei kuitenkaan hyödynnettäisi sitten eh, FaceTime-operaatioissa Hollannissa näiden putkien kautta. Eli tässä sitten arvoa hukkaantuisi myöskin likviditeetin osuus alenisi, eh, osa toiminnasta Manner-Euroopasta osa eh, UKssa, eli tämä vähentää kilpailua, vähentää hyötyjä kaiken kaikkiaan joihin siis pyritään sisäisillä energiamarkkinoilla. Ja varsin tärkeänä seikkana eh, kannattaa muistaa sekin, että eh, investointit eh, jos halutaan toimitusvarmuus taata, tarvitaan uusia putkia uk ja asiat on hoidettava sitä, että yhteen sopimus ei välttämättä aina toteudu muiden sisämarkkinoiden kanssa ja saatetaan päätyä yli <clears throat> kuormitustilanteeseen ja toisaalta sitten eh, samantyyppiseen tilanteeseen myös mantereen puolella. Tämä ei suinkaan ole kustannustehokasta toimintaa, jos tällaiseen joudutaan. Eli jos asiaa tarkastellaan vain sektorikohtaisesti eikä sijoiteta tätä laajempaan poliittiseen karttaan, niin eh, yhtenäisten energiamarkkinoiden säilytys tuntuisi hyödylliseltä kummankin osapuolen kannalta. Ja sitten muutama erityishuomio vielä, kun tässä vähän tätä pintaa rapsutellaan. Ensinnäkin kapasiteettimekanismit. Jos UK irtautuu yhteisistä energiamarkkinoista, se voi määritellä omat mekanisminsa ja tällöin sitten eh, kuluttajat maksaisivat eh, omasta kapasiteetista ja tämä saattaisi johtaa ylikapasiteettiin ja eh, tiettyihin järjestelyihin sitten EUn ja Britannian välillä ja EUn tulisi kuitenkin pyrkiä siihen, että varmistettaisiin, että UK ylikapasiteetti ei sitten vaikuttaisi näihin signaaleihin investointien osalta mantereen puolella. Eli tässä on toimielimille vähän tehtävää, jotta taataan EUn edut. Ja toinen asia, jonka Simon jo mainitsi, se miten kohdellaan EU-yrityksiä ukomarkkinoilla. Siellähän markkinat ovat aina olleet EUn avoimimmat ja investointeja on tapahtunut paljon e, suurten toimijoiden taholta juuri e UKon sähkö- ja kaasumarkkinoilla. Suuret e, yritykset tässä ovat olleet kuvassa mukana ja heillä kaikilla on huomattavat markkinaosuudet. Ja on nähty, mitä on tapahtunut vähittäismyynti Eh, hintaan ja tässä saattaisi todellakin haittaa syntyä juuri näille yrityksille enemmän kuin muille. Eurooppalaiset eh, yritykset, jotka toimivat UK-alueella, eh, saattaisivat joutua hankalaan asemaan. Niitä ehkä syrjittäisiin esimerkiksi valtion tuki- tai sääntelypäätöksin. Ja tässäkin on katsottava, miten taata ja mahdollistaa yhtenäinen toimintakehys ja toimintaedellytykset. Ja kolmantena seikkana sitten REMIT-asetus, se kuinka mahdollistetaan tukkumyyntimarkkinat ja niiden avoimuus. Kaupastahan tulee tehdä ilmoitus ja selvä valvonta tulee järjestää, jotta ei mihinkään markkina väärinkäytöstilanteisiin jouduta. On muistettava, että UK on yksi suurimmista markkina-alueista, jos asiaa tarkastellaan öljykaupan tai kaasukaupan osalta, mutta myöskin sähkökaupasta puhuttaessa ja myöskin päästökauppajärjestelystä puhuttaessa. Mitä tapahtuu, jos se sitten putoaa pois tästä kuviosta ja EU-sääntely- ja remitin piiristä? Tietojen vaihto ei olisi enää mahdollista tuolloin ja on erittäin tärkeää meidän mielestämme, että äh, Lonto äh, edelleenkin pitää kiinni näistä avoimuussäännöistä ja että sen sääntely vastaa EUn sääntöjä, että näistä samantyyppisistä säännöistä pidetään kiinni. Muutoin saattaa syntyä riski, että Lonto äh, kehittää jonkinlaisen sääntelyn mustan aukon ja se on sitten ongelmallista niille, jotka niillä alueilla, jotka ovat mukana EU-ssa. Saattaa olla erittäin hankalaa sitten saada selvyys tämän tyyppisistä markkinatilanteista. Ja sektorikohtaisesti tarkastellen e UK ja EU molemmat hyötyisivät, jos UK sitoutuisi EUn energiasäännöksiin. On esimerkkejä siitä, että EUn ulkopuolinenkin maa voi olla mukana energiayhteisö yhtenä esimerkkinä jäsenenä tällaista ei ole mukana kuitenkaan ketään sisäisissä energiajärjestelyissä, mutta tässä on toinenkin malli, eli tällaiset mallit ovat olemassa ja mahdolliset. Ja sitten on olemassa eh, toisena vaihtoehtona eh, se, että VTO-tasoiseen menettelyyn mentäisiin Tällöin tullivapaa hankinta olisi mahdollinen, kun palktyyppisestä menettelystä puhuttaisiin, mutta ei kuitenkaan kaiken kattavasti. Olisi katsottava, miten nämä kysymykset sitten tulisi hioa, jotta saataisiin kuitenkin riittävät energiamarkkinat. Ja sitten toinen vaihtoehto olisi, että jouduttaisiin huomattavan määrään yksityiskohtia, jotka tulee hoitaa melko lyhyessä ajassa, jos Ähm, säilyttää nykytilanne. Eli jos nämä eri asiat, äh, äh, direktiivit, säännöt, jotka liittyvät äh, sähkö- ja kaasukauppaankin pelkästään, niin näiden ähm, e- erillinen huomioiminen saattaisi muodostua varsin haasteelliseksi. Kiitos. <laughs> No niin, te olette lähempänä teknik sitä osaamista, mitä tulee tähän puheajasta kiinni pitämiseen. Kiitos mielenkiintoisesta puheenvuorosta. No. No, Irlantihan on aina oma lukunsa siihen, on tuttu, olenko oikeassa. Kolmantena puhujanamme sitten rouva Laura Brian. Hän tarkastelee Brexitin vaikutuksia Irlantiin ja myöskin sitä, miltä näyttäisi integroitujen sähkö yhtenäismarkkinoiden tilanne suhteessa pohjois -Irlantiin. Laura on yli 20 vuoden ajan toiminut energiasektorilla ja hän on nimenomaan toiminut neuvonantajana energiapoliittisissa kysymyksissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Hänellä on myöskin ollut konsulttitehtäviä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja hän on antanut neuvoa myöskin hallituksen osastoille, sääntelijöille ja yksityisille yrityksille liittyen eh, sääntöjen purkuun ja eh, sähköteollisen purkuun monissa eh, osavaltioissa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Irlannissa ja Espanjassa muun muassa. Ja nyt on sitten teillä puheenvuoro. Hyvä rouva, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Mukava, että voin olla täällä tänä iltapäivänä. Omassa puheenvuorossani ajattelin keskittyä sähkökauppaan ja Brexitin vaikutukseen siihen. Tiedän, että kaasustakin puhutaan, mutta alustuksessani keskityn sähköön. Ensinnäkin vähän taustaa Semistellä sähkön sisämarkkinoista, jotka luotiin vuonna 2007 Irlannin ja Pohjois-Irlannin tukkomarkkinoiksi. Sem komiteassa on edustajia hyödykkeen valvoilta Irlannissa, sähkön säätelijältä Pohjois-Irlannista ja sitten vielä riippumaton taho. Ja sem komitean tarkoitus on valvoa sääntelyä, yhteisiä markkinasääntöjä sähkön sisämarkkinoilla. Sen markkinoilla on erityislainsäädäntöä molemmissa maissa ja tärkeää tässä on todeta se, että yhtenäiset säännöt koskevat kaikkia, jotka toimivat sen alueella. Ja nämä markkinat ovat kahden valuutan markkinoita. Laskut voidaan esittää euroissa tai punnissa. Ja siirtojärjestelmään liittyy myös se, että, käytet, että sähkömarkkinat toimivat koko saaren alueella, siis sekä pohjoisessa että Irlannin tasavallassa. Sen luotiin EUn sisämarkkinaosiona vuonna 2007 ja sellaisena se on kehittynyt. Vuoden 2007 jälkeen tietenkin EUn sisäiset energiamarkkinat ovat kehittyneet ja on hyväksytty monia suuntaviivoja. Sen markkinoiden on tarkoitus liittyä myöhemmin tänä vuonna muihin markkinoihin mukaan, joten olemme juuri täytäntöön panemassa kakem vaatimuksia, jotka liittyvät kapasiteetin jakoon ja ylikuormituksen hallintaan. Tämä on tärkeä tavoite meille jotta voimme noudattaa laajemmin EU-lainsäädäntöä, mutta samalla jotta voimme parantaa yhteen liitäntää. Olemme osa laajempia EU-markkinoita. Sen Pohjois-Irlannissa ja Irlannissa on yhtenäinen tarjousalue CACM-järjestelmässä yhteenliittännät yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Meillä on noin tuhat megawattia yhteyksiä, 500 Irlannin ja Veisin välillä ja vielä 500 megawattia Pohjois-Irlannin ja Skotlannin välillä. Lisäsuunnitelmassa on yhteys Irlannin ja iso britannian välillä. 6000-6500 megawattia korkeimmillaan, ja tämä on 15-20 prosenttia kysynnästä, joten melko merkittävä määrä näillä yhteyksillä Irlannissa. Näiden yhteyksien tehokas käyttö tuo koko saaren markkinoille kilpailuetua. Ja tämä on, on nähtävä siinä, miten muu osa yhdistyneitä kuningaskantaa kuntaa on yhdistetty, yhdistynyt kuningaskunta siis Manner-Eurooppaan. Jos ajatellaan 52 tai 3000 megawattia, se on yksi tai puolitoista prosenttia kysyntäpiikistä. Tietenkin monia uusia yhteyksiä on suunnitteilla ja kehitteillä tällä hetkellä. Joissain hankkeissa on päästy jo melko pitkälle, joten voimme olettaa, että tämä tilanne muuttuu. Haluaisin myös viitata siihen, että keskeinen osa meidän yhteyksiämme on se, että rooli on muuttunut. Alun perin SEM oli sähkön nettotuoja yhdistyneestä kuningaskunnasta – mutta 2016-2017 tämä on kääntynyt tuonnista vientiin. Tämä on tässä väärinpäin. Ja tässä on eroja päivän ja yön välillä. Eli tummebiossa on yön aikana tapahtuva vienti, vaaleampi päivän aikana tapahtuva tuonti. Meillä on paljon uusiutuvia energioita ja silloin Irlannissa tuulee esimerkiksi yöllä enemmän. Jos ajatellaan kokonaiskapasiteettia Isossa Britanniassa, niin yleensä viemme yöaikaan. Ja tässä, jos pystytte näkemään tämän kaavan, niin tuo oranssi, siellä huipulla on tuonti, aikaisempina vuosina toimme lähinnä ja sitten tämä muuttui. Nyt on tuollainen pieni oranssi siellä pohjalla. Meistä on tullut nettoviejä. Ja tietenkin mahdollisuus muuttaa suuntaa sekä viedä ja tuoda hintaerojen mukana on tärkeä tehokkuustekijä. Ja se liittyy tietenkin markkinoiden yhteyksiin myös laajemmin. Joten se, mistä voidaan sanoa varmasti, että se on tuonut paljon etua Irlannin markkinoille. Ja tietenkin toivomme, että tämä tilanne jatkuu Brexitin jälkeen. Laajemmat markkinat, enemmän kilpailua, toimitusvarmuutta ja nämä ovat hyvin keskeisiä etuja. Ei ainoastaan laajemmin Euroopan markkinoille, vaan tietenkin myös irlantilaisille kuluttajille. Mitä sitten tulee Brexitin vaikutuksiin? Haluaisin puhua kahdesta asiasta. SEM-alueen jatkuminen ja sitten tulevat kauppasuhteet Iso-Britanniaan. Olemme tietoisia siitä, että no tietenkin pitäisimme parempana, että yhdistynyt kuningaskunta voisi olla energian sisämarkkinoilla edelleen mukana, mutta tunnustamme sen, että tämä ei tunnu olevan nyt neuvotteluvaihtoehtona. Joten katsomme, mitä tehdään siinä tapauksessa, että näin ei käy. Ensinnäkin siis Semin jatko on tärkeä. Irlannin hallituksen politiikka on ollut hyvin selkeä. Sähkön sisämarkkinat ovat tärkeä kysymys Brexit-neuvotteluissa ja tämä nähdään erosopimuksessa ja suhtaudumme tuohon tekstiin hyvin myönteisesti. Me miettää monia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä, että voidaan tukea semmin jatkoa. Sitä pidetään yhtenä alueena CACM mukaan. Näin katetaan Irlanti ja Pohjois-Irlanti. Ja kaikki uusi EUn energiapolitiikka, kuten puhtaan energian paketti, on myöskin päivitettävä ajan kuluessa. On tärkeää, että politiikassa huolehditaan myös tasavertaisista toimintamahdollisuuksista energia, anteeksi, sähkön sisämarkkinoilla. Tämä liittyy valtion tukiin ja muihin vaatimuksiin, jotka liittyvät päästöihin esimerkiksi. EUn ETS-päästökauppajärjestelmä, rahoitussäännöt, tiedon jakaminen – Näistä aiheista on jo puhuttukin ja tietenkin aserin valvontarooli on hyvin tärkeä tulevaisuudessakin, kuten esimerkiksi kiistaratkaisukysymyksissä. Tietenkin yhteinen lähestymistapa valituksiin ja oikeudellisiin seikkauksiin, selkkauksiin, jotta voidaan huolehtia siitä, että voidaan kääntyä, jos ei yhteisön tuomioistuin puoleen, niin jonkun muun se on selvitettävä. Kuitenkin ymmärrämme, että jos huolehditaan näistä kaikista asioista, niin meillä on ainoastaan yhtenäiset sähkömarkkinat Irlannin saarella, mutta Brexit vaikuttaa myös iso britannian ja Irlannin saaren väriseen kauppaan. Jos ajatellaan keskeisiä sääntöjä, esimerkiksi voidaan käs- pyrkiä siihen, että tehokas, räätylittävä kauppa on mahdollista – ja koska Iso-Britannia on oikeastaan ainoa maa, johon SEM on liittynyt, niin on tärkeää päästä raja-alueelle. Se on mahdollista ainoastaan kaupan kautta Iso-Britannian kanssa. Ja kun Iso-Britannia jää pois, niin tuossa on tällainen tumma pilvi, joka roikkuu nyt Iso-Britannian päällä, kun pyritään pohtimaan sitä, miten saataisiin pääsy laajemmin Euroopan markkinoille. Lisäksi sidosryhmistä on kuultu Euroopan komission ilmoituksen kautta, että kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin, se ei päästä kaikkien kauppaan mukaan, mutta sähköhän virtaa edelleen. Ja sitä varten tarvitaan tietyt säännöt. Ja näiden sääntöjen kautta on noudatettu noudatettava sitä, mikä on rajat ylittävissä säännöissä, ja niitä on noudatettava kahdenvälisesti. Eli silloin pitää hoitaa kaikki, mitä CACM tekee tänä päivänä, miten kauppaa käydään, miten sääntöjä täytäntöön pannaan, kuka valvoo, miten näitä sopimuksia tai järjestelyitä päivitetään, miten niistä sovitaan nyt. Kaikki nämä asiat vievät vähän aikaa. ne tunnistaminen ja täytäntöönpaneminen. Ja siksi meille tärkeä keskeinen viesti on se, että tämä suunniteltu siirtymäkausi 21 kuukautta on melko lyhyt aika, jotta kaikki pääsisivät sopivan näistä kysymyksistä ja että TSO ja muut pystyvät täytäntöönpanemaan näitä. Se on melko lyhyt kausi. Siis toinen meille tärkeä seikka on se, että on monia muitakin maita, joiden pitäisi katsoa sitä, miten uusia kauppasuhteita Iso-Britannian kanssa hoidetaan. On tärkeää meille, että tämä tehtäisiin yhteiseltä pohjalta. Mielestämme tuskin olisi tehokasta tai mitenkään hyödyksi se, että Irlanti neuvottelisi kahdenvälisesti yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, vaan paljon etua olisi siitä, että kaikki yhteenliitetyt maat, Ranska, Belgia, Alankomaat, joilla on nyt olemassa olevia yhteyksiä tai tulevia suunnitteilla olevia, katsoisivat yhteistä lähestymistapaa uusien kauppajärjestelyiden osalta, mutta jos otetaan huomioon, miten pitkään tässä menee ja miten lyhyt siirtymäkausi on, niin on tarpeen lähteä liikkeelle hyvinkin pian. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten neljäs puhujamme. Viimeinen puhujamme, Eroa Kerta Pikamal, joka kertoo mahdollisesta mahdollisista vaikutuksista, jos UK vetäytyy Euratomista. Hän vuodessa 2004 on toiminut Fratomissa ja vastannut siellä radioaktiivisen jätten hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä ja myöskin rahoituksen liittyvistä seikoista, toisaalta radioaktiivisen materiaalin kuljetuksista ja uusista ydinhankkeista EU:ssa. ssa hän nykyisellä myöskin vastaa ähm, analyyseistä, mitä tulee, analyysistä sen suhteen, mitä tapahtuu Brexitin jälkeen ydinteollisuuden saralla. Olkaa hyvä, teidän vuoronne käyttää puheenvuoron. Kiitokset. Ydinteollisuudessa tosiaankin tämä Euratom-sopimus meitä sitoo ja kun yhdistynyt kuningaskunta päätti lähteä unionista, niin Euratom-sopimus lisättiin tähän myös ja me sitten ryhdyimme arvioimaan, minkälaisia seurauksia tällä on 27 jäljelle jäävälle valtiolle ja kerron teille nyt sitten muutamista johtopäätöksistämme. Ensiksi vaikka varmaan tunnettikin Euratominkin, niin me edustamme siis ydinenergiateollisuutta eh, täällä Brysselissä päätoimielinten ja sidosryhmien eh, suuntaan. Ja me nyt todellakin sitten haluamme kiinnittää huomiota siihen, miten tämä vaikuttaa Euroopan talouteen. 127 ydinreaktoria on käynnissä 28 jäsenvaltiossa. Tässä siis on yhdistynyt kuningaskuntakin mukana 70 miljardia euroa vuodessa. Ja suurin piirtein jopa enemmän kuin 800 000 työpaikkaa on ydinenergian piirissä. 27 prosenttia myös sähkön tuotannosta on peräisin ydinenergiasta. Tämä kartta osoittaa, mihin nämä ydinreaktorit ovat unionissa sijoittautuneet. Nykytilanne on tässä siis kyseessä koko Euroopan unionissa. Ja tämä on varmasti yksi kiintoisimmista kartoista. Siitä näkyy uudet ydinvoimalat, joita ollaan rakentamassa. Aika monta hanketta on suunnitteilla myös tulevaisuudessa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Olemme arvioineet, että yhdistyneessä kuningaskunnassa olevat hankkeet ovat 68 miljardin euron arvoisia. Ja tästä esimerkkinä yksi kolmas osa yhden merkittävimmän rakenteen H ben rakentaminen on rahoitusperäisin unionin 27 kuitenkin ja 5 miljardia sopimusta, arvoltaan 5 miljardia sopimusta on jo tehty ja nämä yritykset, joiden kanssa sopimukset on tehty, on tässä jäljelle jäävässä unionissa. Täytyy siis muistaa myös, että kun voimalat otetaan käyttöön, niin niitä täytyy myös sitten huoltaa. Ja, ja annan teillekin muutaman luvun siitä, että mm, miten sitten nämä komponentit, komponenttikauppa ja sitten polttoainekauppa käy ja sitten tämä olemassa olevien yksiköiden mm, ylläpitäminen on se 48 miljardia euroa suurin piirtein ja nämäkin on sitten 27 unionin valtion harteilla. On myös merkittävää korostaa, että kun ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, niin yhdistyneellä kuningaskunnalla on tuollainen vuosittainen talousarvio tätä varten 3,4 miljardia euroa, jota sitten laajennetaan 20-20 jälkeen, sillä tässä joitakin joudutaan myös sitten sulkemaan. Eli tästä näkyvät nuo todelliset luvut, kun puhumme uusista prioriteeteista ja siitä, miten kaikki vaikuttaa jäljelle jäävän unionin elinkeinoelämään ja teollisuuteen. Muutama kuukausi sitten me ryhdyimme arvioimaan näiden äskeisten mainitsemieni lukien, lukujen lisäksi muita vaikutuksia. Eli kun on unionissa ja Euratomissa, niin yhdistynyt kuningaskunta on seurannut tietysti samoja, noudattanut samoja sääntöjä meidän kanssamme. Ja kun se sitten lähtee tästä Foratomista, niin UK täytyy tietysti neuvotella uudelleen näiden kansallisten viranomaisten kanssa samantyyppisestä järjestelmästä kuin nytkin on voimassa. Ja tämä on tietysti merkittävää, mikäli yhdistyneen kuningaskunnan kanssa unioni haluaa yhteistyösopimuksin ydinvoimayhteistyötä tehdä. Ja näitä me kutsumme sitten FCO:ksi eli yhdistynyt kuningaskunnasta, josta tulee siis ikään kuin kolmas valtio, ja siksi se tarvitsee tällaisen erillissopimuksen. Me myös korostamme sitä, että täytyy sopimusten olla voimassa. Nyt sopimukset ennen Brexitia on allekirjoitettu, ja ne täytyy sitten täytäntöönpanna Brexitin jälkeen ja meidän on oltava varmoja siitä, että nämä sopimukset myös ovat voimassa myös Brexitin tapahduttua si- siitä huolimatta, että eurotom sopimuksen piiriin me kuulumme toki, mutta tähän vaikuttavat tietysti sisämarkkina-asiat kovasti, erityisesti työntekijöiden vapaa liikkuminen. Me nimittäin, meidän alamme on tällainen maailmanlaajuinen toimiala ja on helpotettu ja mahdollistettu tätä liikkuvuutta. Sitä me kyllä haluaisimme jatkaa edelleenkin. Ja sitten jos katsomme tuota tutkimusta ja kehitystä, Euratom rahoittaa hankkeita myös yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tut- tutkimus osallistuu tuon ITERin kansainväliseen tutkimushankkeeseen ja yhdistynyt kuningaskunta ja unioni toivottavasti pääsevät sopimukseen siitä, miten kehitys- ja yhteistyöasioissa sitten toimitaan tutkimuskysymyksissä. Ei kyse ole mistään yhdestä ainoasta hankkeesta, joka olisi ainoastaan unionin tai yhdistyneen kuningaskunnan, vaan kyse on kansainvälisestä hankkeesta. Ja kiinnittäisin huomiota siihen, että UK ja unionin välillä täytyy pitää myös politiikassa ja säännöstelyssä tiiviit yhteydet, varsinkin turvallisuusasioissa. Miten me voimme sitten olla varmoja siitä, että yhdistynyt kuningaskunta edelleenkin on jäsenenä näissä kansainvälisissä instituutioissa? nyt kun olemme miettineet sitten seurauksia Brexitin vaikutuksista ydinteollisuuteen, niin me voimme toki miettiä näitä pääperiaatteita, jotka pitäisi ottaa tulevassa sopimuksessa Euratomin ja UK välillä huomioon varsinkin kun ajatellaan kansallista valvontaviranomaista. Ja tässä on sitten moniakin tekijöitä, mutta otan esiksi, esille tuon ydinmateriaalin ja muun kuin ydinmateriaalin vapaan kaupan. Tämä liittyy tuohon kauppa- ja palvelusopimukseen. Sitten nuo ydinvoimaloiden työntekijöiden vapaa liikkuvuus, koska tämähän on maailmanlaajuinen tai ainakin Euroopan laajuinen teollisuuden ala, joten tämä liikkuvuus on olennainen kysymys. Ja lisäksi nykyiset sopimukset, polttoainesopimukset esimerkiksi, jotka on jo allekirjoitettu ennen Brexitia ja myös tehty vuosiksi Brexitin jälkeen täytyy pystyä takaamaan. Täytyy tutkailla uudemman kerran myös, minkälaiset seuraukset on vienti valvonnassa, lisenssijärjestelmiin ja vielä lopuksi toki tuo tutkimus ja kehitys kansainvälisessä yhteistyössä ydinasioissa. on selvää, että kun UK päätti lähteä unionista kokonaisuudessaan, niin meidän on kahteen olennaiseen asiaan kiinnitettävä huomiota. UK on täytyy edelleenkin noudattaa IAEAn turvallisuusvaatimuksia, ja tämä toki liittyy tuohon suojalausekejärjestelmään ja turvajärjestelmään ja myös UK täytyy pitää kiinni myös tuosta varsinaisesta fyysisestä suojelusta, kun kyse on kaupankäynnistä tai materiaalin tai välineiden kuljetuksista. Ja aivan aluksi mainitsinkin Euratomin ja kuulimme tässä myös Simonin, viittaa, Simonen viittaavan tähän asiaan pääkysymykset ovat todellakin turvallisuus, Simone viittasi siihen, ja mielestäni täytyy muistaa, mikä on sitten turvallisuuden ja sitten suojaan lausekkeiden suojatoimien välillä. Ja toiseksi täytyy sitten tuo jäteasia ratkoa. Me olemme päässeet jonkunlaisiin johtopäätöksiin todellakin, eli ollaan ihan oikealla reitillä. Ja täytyy nyt kiinnittää huomiota eritoten siihen, minkälaiset vaikutukset kaikella tällä on unionin talouteen. Kiitos. Well, thank you very much, madam. Kiitokset. Erinomainen, erinomainen puheajoista kiinnipidon mestari. Voititte tämän kilpailun. Ja nyt sitten tarjoutuu mahdollisuus valiokuntamme jäsenille kommentoida ja esittää kysymyksiä teille. Juuri sitä vartenhan teidät on tänne kutsuttu. Ja on sitten mielenkiintoista kuulla ja saada teiltä vastauksia. Herra Kerry ensimmäisenä, sitten Rowan Brandt. Block. Eli kerätään yhteen ensin muutama kysymys ja sitten teille tarjoutuu mahdollisuus vastata. Eli ensimmäisenä, eli Irlantiin mennään. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja sydämestä kiitokset neljälle vierailemme. Mielestäni he esittelivät hyvin monimutkaisen asian yksinkertaisella selkeällä tapaa, jota pystyy helposti seuraamaan ja johtopäätöksetkin ovat melko selkeitä. Olen ainoa irlantilainen jäsen teollisuusvaliokunnassa, joten kiitokset, että sain puhua tästä. Tämä on totta kai omalle maalleni valtavan tärkeä kysymys harvoin mainitaan tätä, kun puhutaan Brexitin vaikutuksesta. Irlantiin puhutaan suuremmasta kokonaisuudesta, maatalous, kauppa. Mutta näistä alustuksista nähdään, että esimerkiksi kaasun tuontivarmuus 60, yli 60 prosenttia tulee yhdistyneen kuningaskunnan kautta, ja jos jotain sääntelyongelmia tulisi tai jos olisi pulaa ja ssa päätettäisiin, että tämä halutaan EUlle mieluummin kuin että vietäisiin Irlantiin, niin tästä syntyisi meille suuria ongelmia. Ihan järkevää oli se, että sanottiin, että paras mahdollisuus olisi, että yhdistynyt kuningaskunta jäisi energian sisämarkkinoille, mutta miten se sopisi yhteen sen usein esitetyn kannan kanssa, että sanotaan, että ei saa valita vain rusinoita pullasta, koska helppo olisi olla sisämarkkinoilla, tulliliitossa, energiamarkkinoilla. Sitten ei olisi Brexittiä. Mutta Brexittiähän tietyt haluavat että Miten tämä sopii nyt Barnierin toiveeseen ja jopa velvollisuuteen huolehtia siitä, ettei noukita vain rusinolta pullosta? Tämä olisi tärkeä kysymys, johon toivon vastausta teiltä. Ja sitten mitä tulee yhteyksiin Irlannin ja yhdistyneen kuningaskunnan ja yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan välillä? Yleisempi kysymys vain. Ja toivoisin vastauksianne. Kuka omistaa nämä yhteydet? Ja jos tarvitaan huoltoa tai jos kiistaa syntyy, niin kenellä on vastuu tässä hoitaa huolta tai sulkea yhteydet? Jälleen siis ajattelen tilannetta, jossa yhdistynyt kuningaskunta ei olisi energian sisämarkkinoilla. Sitten Irlantiin liittyen vielä – Näärä varmasti olisi kanssani samaa mieltä siitä, että ehdotettu kelttiyhteys Irlannin ja Ranskan välillä on nyt paljon tärkeämpi, kun ajatellaan Brexitin jälkeistä tilannetta, kuin mitä on ajateltu tähän mennessä. Koska ainakin olisi tällainen yhteys muuhun Euroopan unioniin Ranskan kautta. Kuulisin mielelläni kantojanne tähän kysymykseen. Ja vielä keskeyttäkää sitten, kun minun pitää lopettaa, kun minulla on paljon kysymyksiä, mutta minusta tuntuu, että jos ajatellaan yhteisiä energiamarkkinoita, eikö se ole turvattu jo erosopimuksessa ja siinä, että yhdistynyt kuningaskunta on antanut tyttyjä lupauksia tällaisista backstop mahdollisuuksista. Eikö tämä ole siis taattu jo sinänsä? Ja lopuksi vielä kysymys ydinvoimasta. Meillä ei ole ydinvoimaa Irlannissa, viittasitte ydinvoiman tilanteeseen Euroopassa. Osoititte, missä on rakenteella ydinvoimaloita ja mihin niitä suunnitellaan. Kuinka monet näistä ovat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ehkä muualla Euroopassa? siellä näytettiin maat, mutta ei näitä lukuja. Jos teillä nämä luvut on, niin kiinnostaisivat. Kiitos kärsivällisyydestä. En yleensä puhu näin pitkään. Olen aina irlantilainen täällä ja nämä olivat erittäin hyviä alustuksia. Kiitos. Kiitos. Mielenkiintoinen mm, puheenvuoro, vaikka 150 prosentilla ylitit puheaikasi, mutta äh, ainakin osoitit olevasi ihan tosi poliitikko. Ja sitten äh, Roa van Remt, olkaa hyvä. Ja kaksi minuuttia, kun hyvä, selvä. Herra Kellillä on oikeastaan, koska hän on ihan perustellusti huolissaan ja aihekin on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen. Kiitos. Opin varsin paljon. En ollut kaikkia näitä aspekteja tullut ajatelleeksi. Muutama yleisluontoinen varsin laaja kysymys. Sisämarkkinat ensinnäkin. Ehkä helpointa olisi menetellä siten, että UK säilyisi energiaunionissa eikä pelkästään kun ajatellaan markkinoiden teknistä puolta, vaan myöskin kaikkia näitä yhteisiä e, seikkoja, esimerkiksi Pariisin sopimus, kestävä pohjaisuus ja niin edelleen. Ja mm, tähän liittyy myös kysymykseni jos tarkastellaan hieman pidemmällä perspektiivillä ja tarkastellaan sitoumuksia, joka meillä kaikilla on, jossain vaiheessahan eh, melko aikaisessakin ehkä meidän on siirryttävä kokonaisuudessa maailmanlaajuisesti, mutta ainakin Euroopassa uusiutuvien energialähteiden käytönä Tämä pätee myös UK ja tietysti Irlantiinkin. Eh, nämä yhteydet eivät ole mm, mikään ongelma tänä päivänä, kun puhutaan Kosta ja Euroopasta, mutta jos tähän halutaan päästä, niin näin saattaa käydä. Tai oletteko tarkastele tätä asiaa pidemmällä tähtäimellä ja tulet siihen lopputulemaan, että ongelmia ei ole. Jos UK toimii tehokkaasti, niin se on mahdollista, että se siirtyy uusiutuvien käyttöön nopeastikin ilman mitään tukea EUlta. Eli voi hoitaa tämän asian ja jos teillä on lukutietoja, niin olisi mielenkiintoista kuulla niistäkin. Ja sitten kysyisin vielä ymmärtääkseni siis energiaunionissa ei ollut tarkoitus pysyä. Valkoinen kirja on tässä myöskin mukana, mutta tuntuu hieman oudolta, että nyt kun neuvotteluja käydään esimerkiksi energiatehokkuudesta ja uusiutuvista lähteistä, niin Varsin paljon eh, loppausta tulee UK suunnalta ja se pyrkii heikentämään näitä pyrkimyksiä. Eli tämä tuntuu vähän oudolta. Eikö siellä halutakaan tätä Akita eh, ottaa mukaan? Tämä on ehkä poliittinen kommentti, mutta jos teillä jotain tietoa on asiasta, niin voisitteko hieman selvittää tätä asiaa, kun nyt eh, UK irrottautuu Euroopan unionista, niin miten se hyötyy tai miksi olisi sen intresseissä jollain tavalla pyrkiä heikentämään EU-ssa e tapahtuvaa uusiutuvien käyttöön pyrkivää kehitystä? Kiitos. Mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten herra Vulok, olkaa hyvä. Yes, Kiitokset näistä kiinnostuvista esityksistä ja tosiaankin nyt tässä täytyy taata sitten myös nuo VTO-säännöt yhdistyneessä kuningaskunnassa energiatariffien määrittelyyn ja VTO-säännöt tietysti koskevat myös unionivaltioita. Ja näissä esityksissä ne tietysti esitettiin kaikenlaista jossittelua ja mahdollisuuksia ja eri vaihtoehtoja. Ehkäpä olisi hyödyllistä sen sijaan, että mitä mahdollisesti tapahtuu myös sitä, mitä hallitus on sanonut ja mitä sitten tuo kansanäänestys sanoi, eli otetaan taas valvonta omiin käsiin. Ja jos nyt mietitään kaikkia näitä eri skenaarioita, niin nimenomaan ne täytyisi nähdä siinä valossa, tarjoako se yhdistyneelle kuningaskunnalle mahdollisuuden valvoa tilannetta itse. Jos näin ei, niin sitten voidaan unohtaa nuo skenaariot. Eli jos valta jää unionille, niin tuskin minun mielestäni sellaista vaihtoehtoa pitäisi noudattaa. Ja yksi kysymys tässä olisi siitä, voi teille, koska se, että valvonta ja hallinto saataisiin taas takaisin saarillemme eri taktiikoin. Ehkäpä tässä olisi arvonlisäveroa sitten sähköstä, energiasta ja kaasusta maksettavana jos näin toimitaan sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että Pohjois-Irlannissa tietysti miten tämä vaikuttaisi sitten Irlantiin itsessään? Kaipaisin vastausta tähän eroon. Very interesting question and holding the timing. You are number one. Kiitos. Johdatte puheaika kilpailua. Ja sitten ero Ibler, olkaa hyvä. Minäkin varmasti pysyn puheaikani puitteissa meillä on vain yksi kysymys. Ensinnäkin kiitokset tästä varsin mielenkiintoisesta alustuksesta. Saimme teiltä mielestäni oikein hyvän kokonaiskuvan näistä asioista, joissa tarkastelitte Brexitin ja energiakysymysten yhteyttä. Puheenjohtaja totesikin jo, että kun käyn läpi nämä neljä alustusta, niin eh, minunkin vaikutelmani on sellainen, että poikkeuksena ehkä Irlannin tilanne. Muutoin voidaan ehkä katsoa, että ongelmat Brexitin jälkeen energiapolitiikassa kyllä on mahdollista hoitaa, mitä tulee tässä järjestelyihin ja mahdollisiin uusiin järjestelyihin Pariisin sopimuksen puitteissa ja mitä tulee kaasu sähkömarkkinoihin. Eh, tällaisen vaikutelman vähän sain, mutta nyt kysyisin, olinko eh, saanut oikeanlaisen vaikutelman. Siihen toivoisin teiltä vielä vahvistusta. Olenko tulkinut oikein vai jäikö minulta joku sävy ehkä huomaamatta? Eli olisi tietysti hyvä löytää kunnollinen kumppanuus eh, jatkossa ja tuntuisi hyvältä todellakin voida kuulla, että eh, energiakysymykset, tietysti kaikkia kysymyksiä ja ongelmia vielä ole ratkaistu, niin kuin mitä Irlanti esimerkiksi, mutta että on isompiakin ongelma-alueita kuin tämä ja se sinällään olisi jo aika hyvä uutinen. Kiitos poikkeus. Olette tekin yhdessä kollega Pulokin kanssa, mitä tulee tähän puheaikakilpailun. Eli tässä sitten esittäisin itsekin muutaman kysymyksen. En toimi pelkästään puheenjohtajana valiokunnassa, vaan olen yhtä lailla täällä jäsen kuin muutkin. Mitä tulee tieteellisiin toimijoihin, koska yhteistyö, tieteellinen yhteistyö, hän on varsin laajaa. Eh, esimerkiksi pieni eh, reaktori eh, yli opiston yhteydessä sitten Prahan läheisyydessä kaksi pienehköä ja tietysti sitten Isossa Britanniassa ja Ranskassa. Eli mitä tulee sitten tapahtumaan näille? Tämähän ei tarkoita vain energialan kilpailu elinkelpoisuutta, vaan myös sovelluksia. Ja ydinalasta puhuttaessa puhutaan huomattavasta määrästä uusia sovelluksia esimerkiksi lääketieteen saralla tai muuten tieteessä. Niitä on kehitteillä paljon. Mitä tulee tapahtumaan tämän tyyppiselle yhteistyölle? Entäpä sitten hiili ja koksille ja tässä teollinen käyttö, hän on merkittävä. Ja sitten kysyisin öljystä ja muista energialähteistä. Puhuitte maakaasusta ja sähköstä näissä puheenvuoroissanne pelkästään. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee varantoihin, EU-direktiivin mukaisesti. ovatko nämä mahdollisia UKlle ja Irlannille, sillä direktiivin mukaan kolmen kuukauden varanno tulee olla maakaassa kullakin maalla siltä varalta, että putkistoissa esimerkiksi tapahtuu jotain. Kiitos. Well, maybe we could start, uh... No ehkä sitten mennään vastauksissa samassa järjestyksessä kuin miten piditte alustuspuheenvuoronne. Eli Tarja Pietra ensin, sitten Sahman ja sitä eteenpäin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, pyrin vastaamaan tosiaan kysymyksiin, jotka liittyivät minun esitykseeni ja aloitan Van Brentin kysymyksestä eli yhteenliittymisestä Eli nämä yhteydet ovat yksi näistä eri välineistä, joita täytyy joustavasti sitten saada käyttöön, jotta mahdollisimman hyvin myös yhteen toimivat nämä uusiutuvat energiamahdollisuudet. En siis mene väittämään, että Brexit ikään kuin tekisi tässä jonkunlaisen kompromissin, koska Tämä yhteenliittyminen tietenkin on vain yksi vaihtoehto. Kyse on energiatehokkuudesta myös ja varastoinnista vaikkapa. Eli todella vahvistan sen, mitä itse sanoitte. Ei tämä vaikuta suoraan huomattavasti yhdistyneen kuningaskunnan tilanteeseen, mutta kuten jo sanoin, niin nykyinen sähkön yhteysmenettely varmasti jatkuu edelleenkin. Olemme suhteellisen varmoja siitä, että päästään jollain tavalla yhteisymmärryksen siitä, miten tämä perusrakenne toimii. Eli nykyisellään ei ole syytä huolestua siitä, että tämä yhteenliittyvyys sitten jotenkin kärsisi. Ja sitten Niblerin suuntaan Kyllä, olette oikeassa. Se, mitä tutkimuksistamme kävi ilmi, osoittaa, että pystymme hallitsemaan suhteellisen kätevästi tätä koko sektoria. Erityisesti sitten kiinnitämme huomiota Irlantiin, eli vastaus on kyllä. Vahvistan teidän äskeisen käsityksenne. Hyvä puheenjohtaja teille sitten puolestaan öljystä ja hiilestä. No meiltä ei ITRE-valiokunta pyytänyt kiinnittämään huomiota erityisesti näihin kahteen asiaan energiajärjestelmässä, mutta pikemminkin kaasuun ja sähköön. Mutta kuitenkin yleis, yleisesti tätä perusteltiin siten, että öljy- ja hiilimarkkinat ovat maailmanlaajuisia, kaasu- ja sähkömarkkinat puolestaan fyysisistä tekijöistään johtuen pohjautuvat perusrakenteeseen, putkistoon ja siirtolinjoihin, mutta öljy on maailmanmarkkina-asia, Eli ei sitä voida äh, niin vain oikeastaan nähdä Brexit-vaikutusten piirissä. Ja minä sanoisin, että sama koskee myös hiiltä. Joten ei öljy eikä hiilikään ole mikään sen suurempi kysymys Brexitin markkinavaikutuksissa ja siitä syystä keskustelemme varsinkin kaasusta ja sähköstä. Kiitos. Some, um, uh, some answers from my side. Muutama vastaus myös minulta. Kelly totesi, että ei napsita äh, rusinota pullasta. No, tämä on tietysti laajempi poliittinenkin kysymys ja on tarkasteltava sitä, onko energia-ala äh, ikään kuin kir- rusina tässä vai onko kyseessä äh, vastavuoroinen hyöty äh, kummallekin osapuolelle. Eli meillähän on energiayhteisö olemassa ja UKon jäsenyys olisi mahdollinen. Ja näin yhteiset energiamarkkinasäännöt pätisivät myös UK ja näin saataisiin luottamus siitä, että yhteiset energiamarkkinat säilyvät koskemattomina ja miten sitten olisi mahdollista huomioida nämä mahdolliset epäilykset. Irlannin tilanteen osalta katsoisin, että EU 26 E UK ja Irlanti tässä kaiken kaikkiaan ehkä ollaan jonkinlaisessa win-win yhteistyötilanteessa. UK toimii ikään kuin transitomaana Irlannin ja Manteren välillä ja toisaalta sitten sen rooli on tärkeä toimittajana, energiatoimittajana Irlantiin päin. Ainakin e, meidän olisi hankala ajatella, että Pohjois-Irlannin energiajärjestelyt toimisivat hyvin vakaina ilman eh, yhteyttä muuhun osaan Irlantia. Ja Bullockin puheenvuorosta sitten itse katsoisin, että sähkö ja kaasu eivät ole sellaisia Äh, äh, aineita, joilla käytäisiin kauppaa VTOssa, koska tässä tarvitaan tiettyä infrastruktuuria, instituutioita, jotka varmistavat sen, että jos tuuli puhaltaa yhteen suuntaan, niin eh, toisen maan voimalla sitten eh, alentaa toimintaansa. Eli tässä on todellakin kaikenlaista suunnittelua ja se tarvitsee poliittista päätöksentekoa ja eh, rajan kummankin puolen pitkän ajan investointeja. Ei voida lähteä liikkeelle päiväpohjasta kaupasta näissä kysymyksissä ja päätöksissä. Eli jo institutionaaliset puitteet, jotka pohjautuvat yhteisiin hankkeisiin ja luottamuksiin. Jo tämän vuoksi minun on hieman hankala kuvitella, miten olisi mahdollista ajatella kaasun ja sähkön osalta tämän tyyppistä kauppamenettelyä. Ja kuten Simon jo totesi vastaessa Niblerin kysymyksiin, tässä yhteenveton oli aika hyvä. Irlannin eh, tilanne on tässä ehkä suuri kriittinen asia, eli ikään kuin elefantti huoneessa, joka on hoidettava, ja muut asiat äh, sitten ovat kytköksissä tähän varsin monimutkaiseen ja yksityiskohtaiseen kokonaisuuteen, mutta liittyvät juuri näihin yksityiskohtiin. Eli äh, erilaiset äh, säännöt, rahoitussäännöt ja niin edelleen. Eli kaikki tällaiset yksityiskohdat joiden pohjalta on hankala ymmärtää, onko ja kytkeytyykö näihin yksityiskohtiin mahdollisesti jotain ikään kuin eh, piiloutunutta eh, uhkaa. Eli kokonaan uudenlaisten suhteiden perustaminen EUn ja UKn välillä energiakysymyksissä tarkoittaisi sitä, että kaikki sopimukset tulisi kirjoittaa uudelleen ja kaikki nämä yhteydet ja säännöt myöskin koskien putkistoja ja niin edelleen. Mutta emme kuitenkaan näe tässä eh, eh, mitään muuta muuten ongelmallista tilannetta Irlannin tyyppisesti kuin vain se, että paljon työtä on luvassa. Ja olkaa hyvä teille. Kiitos. Ensin ehkä vastaisin joihinkin edustaja Kelin kysymyksiin. Kyllä, todella käytti yhteyden toteuttamissuunnitelmaa katsotaan nyt Irlannin ja Ranskan välillä. Siirtoverkkoon haltijat molemmin puolin ovat ajaneet tätä ja tämä toteutettavuussuunnitelma on nyt siis tutkimuksen alaisena. Irlannissa nähdään paljon etuja ainoastaan toimitusvarmuuden osalta, vaan monimuotoistaminen on ihan hyvä asia. Ja pitäisimme hyvänä sitä, että olisimme ikään kuin integroituneena näin toiseen Euroopan unionin maahan. Näemme etua tietenkin Brexit-yhteyksissä, että näin oltaisiin suoraan yhteydessä EU-markkinoihin. Siihen liittyy monia etuja meidän kannaltamme. Ja tietenkin myös energiahintojen osalta – nämä, ja jos katsotaan monimuotoisuutta, niin integroituminen toiseen maahan, jossa on toisenlainen energiasekoitus, antaa meille muita mahdollisuuksia joko tuoda tai viedä, riippuen siitä, minkälaisia hinnat ovat Irlannissa tai Ranskassa. Joten kyllä, uskoisin, että tämä todella olisi meistä myönteinen asia. Ja sitten kuka omistaa nämä yhteydet kaikki? kaikkien kaikkiaan yhteisputket tai johdot. Irlannin ja iso britannian välillä itä-länsi-yhteys, Irlannin ja Walesin välillä on irlantilainen yritys ja yhteys Pohjois-Irlannin ja Skotlannin välillä on yksityisen investoinnin omistava ja, ja sitten sitten yhdistyneen kuningaskunnan ja mantereen välillä yksityisiä yrityksiä jälleen. En pysty ihan yksityiskohtaisesti vastaamaan, mutta uskoisin, että yksityistä investoinnista on lähinnä kyse. Ja kuka sitten huolehtii huollosta ja siitä, että yhteydet toimivat. Yleisesti sääntely on kansallisten sääntelyn viranomaisten alla siinä maassa, jossa lisenssi on annettu. EU-länsi-itäyhteys CRUn lisensoima ja lisenssin kautta toimiluvan kautta annetaan tietyt velvoitteet. Ja sama koskee yhteyttä yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan välillä. Se on joko Ranskan tai yhdistyneen kuningaskunnan tahon valvottuna ja näin vastaan kysymykseen, jota esititte. Me olemme pohtineet enemmän kauppasuhteita ja pohtineet sitä, mitkä säännöt liittyvät siihen, ketkä saavat pääsyn sinne yhteyteen. Jos olen energiantuottaja Ranskassa ja haluan myydä yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai britti Irlantiin, miten pääsee sinne yhteys, yhteyksiin, yhteysjohtojen putkiin? Ja mitä tapahtuu, jos Brexit toteutuu, yhdistynyt kuningaskunta ei ole energiamarkkinoilla mukana. Tarvitaan tällainen järjestelmä, joka ei lähde liian kauas siitä tehokkaasta järjestelmästä, joka luo energian sisämarkkinoiden perustan. Mitä sitten tulee SEMin jatkoon, takeet ja erosopimus? Todella suhtaudumme myönteisesti siihen, että tämä on erikseen mainittu asia erosopimuksessa ja todella toivomme, että – erosopimus saa tälle kirjoitukset alleensa. Liite 2,7 on se paikka, jossa erityiset tekijät mainitaan, sen mitä noudatettaisiin Iranin ja pohjois välillä, jotta se jatkuisi. On tärkeää huolehtia siitä, että tuo liite saadaan päätökseen kunnolla. Ja sitten muista kysymyksistä Edustaja Bullock taisi esittää nämä kysymykset. Ja ALV menee sinne vähittäislaskuun. Irlannissa yhdistössä kuningaskunnassa on eri alven tasot tällä hetkellä, joten emme näe, että tämä haittaisi kilpailua sinänsä, mutta se, mistä on puhuttu tasavertaisten toimintamahdollisuuksien kilpailun osalta, liittyy lähinnä tukkukilpailuun ja tuottajiin molemmin puolin Irlannissa, että ne voisivat kilpailla keskenään. Ja kun sitten puhutaan vähittäislaskuista, niin se liittyy alueellisesti verojärjestelmiin. Se muuttuuko ALV yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uskon, että, no tämä ei ole ehkä ihan ominta asiantuntemukseni alaa, mutta en uskoisi, että se vaikuttaa niinkään kilpailuun tai energian sisämarkkinoihin. Tämä on enemmän tällainen vähittäisasia. Tässä kaikki minun vastaukseni, kiitos. Last but not least. Ja sitten eh, viimeisempänä vai vähäisempänä, olkaapa hyvä. Kelly in fact. Niin, Kellylle. No varmaan tämä olisi helpompi nähdä tuosta kuvasta. Suomi, Ranska, Unkari, Slovakia ja yhdistynyt kuningaskunta ovat yhtä tai kahta reaktoria rakentamassa, siis voimalaa. Ja Bulgaria, Tsekin tasavalta, Suomi, Puola, Romania, Slovenia ja yhdistynyt kuningaskunta ovat myös sitten lisää hankkeita suunnittelemassa kuin niitä, jotka jo ovat rakenteilla, joten näistä olette varmaankin kuullutkin. On näitä rakennushankkeita olemassa ja sitten Wilfer vielä Walesissa on suunnitteilla, eli näitä hankkeita, siis näin monta hanketta on siis suunnitteilla tai rakenteilla. Ja sitten vielä puheenjohtajalle, ei minulla ole tarkkoja lukuja tässä, mutta uskoisin, että kokonaisunionissa voidaan laskea parikymmentä, 20 tutkimusreaktoria. Kaikki nämä ydinvoimalavaltiot ja myös muut kuin vastaavat kuuluvat tähän piiriin ja me voimme, olemme selvillä siitä, että sekä yhdistyneen kuningaskunnan että unionin täytyy edelleenkin jatkaa yhteistyötä tutkimus- ja kehityslinjalla. Muutama ajatus tästä yhteissopimuksesta, joka on allekirjoitettu Ukrainan kanssa tai Sveitsin kanssa assosiaatiovaltioina. Kun UK lähtee unionista, niin hän sitten ei kuulu enää tähän yhteisöön eikä voi myöskään hyötyä. Horisontti 22 eikä myöskään sitten muista tutkimusohjelmista kuten jo mainitsitte, niin ei kyse ole mistään pelkästään sähköntuotannosta, vaan myös muusta, myös siitä, miten tätä sovelletaan teollisuuspuolella, elinkeinoelämäpuolella, myös maataloudessa ja niin poispäin. Of course uh, we think I'm... Uh, Kiitos. Tietysti horisontaali Sestikin voitaisiin ajatella onnistuneita ohjelmia muihinkin maihin päin pelkästään EU-maiden välisesti, niin kuin Horisontti 2020 puitteissa on tehtykin. Jos Yhdysvallat pystyisi osallistumaan, miksei sitten Iso-Britanniakin. Mutta siis nämä kysymykset on mahdollista ratkaista ja sitten neuvottelupohjalta muut. Ja keskustelu aika hyvin osoitti sen, että kysymysmerkiksi näyttää jäävän tässä vaiheessa Irlanti. Sehän on tiedossa ollutkin. Ja tässä todellakin ähm, puhutaan asiasta, jossa kyseessä ovat kummankin osapuolen intressit. Kiitos että oikein mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos panelisteille. Oli suuri ilo tavata teidät täällä. Kiitos. Well, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät kollegat, on hienoa, että herra Potosnik on täällä valiokunnassamme jälleen. Monet meistä varmasti muistavatkin keskustelut, joita hänen kanssaan täällä olemme aikaisemmin käyneet. Myös Herolani on täällä Asersin sääntelyneuvoston jäsen. Tervetuloa teille myös. Keskustelu Aserin kanssa on otsikoitu tämä esityslista kohta. toteaisin, että Aseria on pyydetty kertomaan hieman eh, tämänhetkisestä työstä ja tulevista haasteista, mitä tulee markkinaintegraatiotilanteeseen. Myöskin tarkastellaan sen oikeudellisen puitteiston tarkistusta ja eh, puhtaan energiapaketin tiimoilta tapahtuvaa työtä. Ja Meille kerrotaan myöskin hieman viraston taloudellisesta ja budjetin tilanteesta ja keskustellaan budjetista ja henkilöstöresursseista tulevilla kaudella. Kuten tiedätte, eh, keskustelua jo käydään mm, tulevasta puitekehyksestä. Aikaa on varattu varattu keskustelulle yksi tunti kello 17. Aikamme loppu. Herra Potocnik näin ollen, olkaa hyvä. And, uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Käre ja minä olemme todella kiitollisia tästä mahdollisuudesta, että voimme jälleen kerran puhua täällä valiokunnassa. Meillä on lyhyt alustus ja sitten vastaan mielelläni kysymyksiin tai annan palautetta kommentteihin. Tässä esityksessä keskitytään tuorempiin kehityskulkuihin EUn energiamarkkinoilla. Hyviä uutisia meillä olisi jaettavana teidän kanssanne. Ja sitten vähän tietoja tuoreista töistämme ja sitten haasteista, jotka ovat edessämme haasteet ovat teille monille varmasti tuttuja, koska nämä haasteet ovat olleet meillä yhteiset jo jonkin aikaa. Mutta pidemmittä puhetta eteenpäin. Hyvät uutiset ensin. Ehkä tiedätte, että sähkömarkkinat Euroopassa ovat hyvin integroituneet tällä hetkellä. Tämä kartta osoittaa kahdet alueelliset markkinat – keskeisin 19 GATT-aluetta ja yksi muu maa Norja Gibraltarilta Barentsin merelle ja sitten Keski-Itä-Eurooppa, Tsekin tasavalta, Slovakia, Romania, Unkari. Me kuulimme juuri haasteista, jotka liittyvät Irlantiin. Alueelliset markkinat siellä kuitenkin on Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välillä ja jotkut muut maat aikovat liittyä siihen mukaan. Eli vaikka meillä ei vielä ole täysin yhdennettyjä markkinoita, jotka kattaisivat koko Euroopan unionin, voisin sanoa, että olemme edenneet melko merkittävästi. Ja nyt jo saada näin hyötyä kuluttajillemme. Arviomme ja jasoiden arvioittavan tämän tyyppisiä, että nykyintegrointi tuo miljardi euroa säästöjä sähkön kuluttajille vuosittain. Ja se, miten yhteydet toimivat, miten tehokkaasti ne toimivat, on lisääntynyt merkittävästi. Me olemme 86 prosentissa, lähdettiin liikkeelle noin 60. Jos integroituminen toteutuu, niin 250 miljoonaa vuosittain voitaisiin säästää. Ja jos katsotaan sitten jos katsotaan sitten tasapainottavia markkinoita, joista voisi olla merkittävää hyötyä integroitumisen jälkeen, niin tällä hetkellä saamme hyötyä joidenkin pilottihankkeiden kautta noin 650-700 miljoonaa etua. Ja nyt on oletettu, että kun nämä markkinat on täysin integroitu kaikkialle Eurooppaan, niin tämä tasapainottava tekijä saipa kolme miljardia euroa säästöä aikaiseksi merkittäviä lukuja. Tämä sähkön osalta. Ja sitten jos katsotaan kaasumarkkinoiden integroitumista, niin nämä kartat osoittavat erot siinä, mitä hankintakustannuksia on kautta Euroopan unionin. Tässä on siis kyse siitä, miten voidaan ostaa kaasua ja tarjota sitä sitten kuluttajille. Keltainen osio osoittaa se, jolloin ostohinta on lähellä TTF Alankomaissa, se on viitearvo meillä. Ja vaaleampi sininen suurempi ero ja tumman sininen vielä suurempi ero. Yhdestä kolme, jopa kolme per megawattitunti. Ja vuosien kuluessa on nähty, miten tuo alue on laajentunut. Ei itä-länsisuunnassa, vaikka idästä suurin osa kaasusta tulee, vaan se laajenee ja tavallaan keskittyy keskeisimmille markkinoille Alankomaihin. Eli tärkeää ei ole niinkään, että on lähellä lähteitä. Tämä osoittaa, että Euroopan energiapoliittinen strategia, jolla pyritään integroimaan markkinoita, on osoittautunut oikein hyväksi ja oikeaksi suunnaksi. Tässä yhteydessä haluaisin lyhyesti viitata tuorempiin hiljattain toteutettuihin toimiin. Tässä on nyt vain tilastotietoja. On vaikea oikeastaan osoittaa meidän toimijamme lukuina, mutta annan kuitenkin jonkun käsityksen siitä, mitä virasto on tehnyt lausuntoina, suosituksina ja päätöksinä vuoden 2009 alun jälkeen siis. Viime vuoden loppuun mennessä annoimme esitimme 80 asiakirjaa, suurin osa suosituksia ja lausuntoja. Kuten tiedätte, virasto ei ole päätöksiä tekevä, paitsi joissain tietyissä tapauksissa, ja olemme tehneet vain päätöksiä useimmiten – mitä tulee Remitin täytäntöönpanoon. Palaan siihen ihan hetken kuluttua. Ja sitten ehdot ja metodologiat. Nämä eivät koske ainoastaan meitä, vaan kansallisia tahoja myös. En halua käydä läpi nyt kaikkia kohtia tässä kuvassa. Tässä on yhteenvetona yhdessä kuvassa kaikki – tai suurin osa siitä, mitä olemme tehneet viimeksi kuluneen viiden tai seitsemän vuoden aikana. Tämä on minun pyrkimykseni. Tämä ei voi olla kattava lista tietenkään. Ehkä tulevaa ajatellen voisin vain viitata markkinoiden valvonta-toimiin. Se, että vuoden 2012 jälkeen olemme esittäneet markkinavalvontaraportteja. Vuosittain katsomme sitä, mitä kehitystä energian sisämarkkinoilla on tapahtunut ja kiinnittänyt huomiota siihen, missä on ongelmia, missä on ehkä integroitumisen esteitä löydettävissä. Varmasti olette jo kuulleet minun mainitsevan tämän, mutta tällä hetkellä yksi sähkömarkkinoiden kysymys on se, että rajat ylittävä kapasiteetti, jota käytetään rajat ylittävän toimintaan, on vain pieni osa siitä, mitä ihan turvallisesti voitaisiin markkinoilla tarjota. Me otimme tällaisen viitearvon kapasiteetin osalta käyttöön ja sitten katsomme, miten paljon kapasiteettia ylipäätään tarjotaan markkinoille suhteessa tähän viitearvoon keskiarvona Euroopassa noin 50 prosenttia, eli vain puolet siitä, mitä voitaisiin tarjota markkinoille itse asiassa tarjotaan kauppaan rajat ylittävästi, joten joillain rajoilla tämä luku on vielä pienempi, se näkyy sieltä taulukosta 0, 1 tai 2 prosenttia, erityisesti Puolan rajoilla, sekä Saksasta, Tsekin tasavallasta että Slovakiasta. Muilla rajoilla noin 10 prosenttia tai alle 20 prosentin. Miksi näin? Yksi syistä on se, että tapella kapasiteetti lasketaan – on edelleen niin, että otetaan huomioon vanhat olot niin sanoakseni. Rajat ylittävä kapasiteetti nähdään sellaisena, mikä jää yli toimitusvarmuutta koskevien laskemien jälkeen. Ja yhteistyö, kun ajatellaan siirtoverkkojen toimijoita, on jäänyt sen alle, mitä kolmannessa paketissa suunniteltiin. Tässä me annamme melko kuvaavan esityksen siitä, miten TSO todella toimivat yhteistyössä kautta Euroopan siirtovakojen haltijat. Siis useimmissa tapauksissa ollaan pitkälti alle 30 prosentin, joissain tapauksissa vain muutama prosenttiyksikkö. Joten siirtoverkkojen haltijat ovat tehneet loistotyötä, mutta lisää pitäisi tehdä ja soiden yhteistyötä, jotta voidaan sisämarkkinoille saada riittävästi kapasiteettia rajat ylittävään kauppaan, niin kuin markkinoilla ansaittaisiin, että se olisi niin. Kaasumarkkinoilla on myös joitain haasteita, koska jotkut markkinat ovat hyvin kehittyneitä, yhdistynyt kuningaskunta tai Alankomaat mainitsin jo TTFn, jossa on riittävästi likviditeettiä vastata paljon kysyntää, mutta muut markkinat ovat vielä jäljessä, työtä on tehtävänä, mutta Tsekin tasavallan ja Slovakian markkinat ovat kehittyneet, siirtyneet tasolta toiselle, mutta lisätyötä pitää tietenkin tehdä tälläkin saralla. Ja lopulta, mitä toimimme tulee Remitistä pari sanaa energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta. Kuten tiedätte, virastolle annettiin vuonna 2011 mandaatti tarjota tällaista sääntelyn seurantaa kaupasta, jota EU-ssa käydään. Tämä on meidän lähestymistapamme. Me keräämme tietoa, olemme keränneet vuodesta 2016, olemme saaneet raportit kaikista kaupoista, fyysisistä kuljetuksista tai kaupoista, jotka ovat toteutuneet. Ja sitten meillä on tällaiset keinot löytää ikään kuin markkinoiden väärinkäytöksiä tästä tiedosta. Tällaiset varoitusjärjestelmät joskus saattaa olla vähän outoa kauppaa, mutta se kauppa ei välttämättä tarkoita markkinoiden väärinkäyttämistä sinänsä. Ja kun automaattinen valvontajärjestelmämme löytää jonkinlaisen erityistapauksen, niin sitten sitä arvioidaan manuaalisesti – jotta voidaan sitten ottaa yhteys kansallisiin sääntelyviranomaisiin, jotka ovat vastuussa, jos tuntuu siltä, että on rikottu remit-sääntöjä. Vuosien kuluessa no väliaikainen voimaan astuminen vuonna 2011 jo, ja virastolle on esitetty tapauksia tai on tunnistettu meidän järjestelmistämme ja tapausten määrä on kasvanut vuosien kuluessa viime vuonna – 85 tapausta, joita pidettiin potentiaalisina remitin rikkomistapauksina. Valitettavasti, ja tässä vähän menen tuonne resurssipulan suuntaan, tällä hetkellä emme pysty käsittelemään kaikkia tapauksia, jotka vaatisivat meidän tarkastelumme, joten meillä pääsee kerääntymään näitä tapauksia. 137 tapausta on käsitteillä joulukuussa viime vuonna, eli paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina. Nämä vähän kasaantuvat valitettavasti. Voin sen sanoa, että osa näistä ovat fysiologisia tekijöitä, mutta ei kaikki. No mitä nähdään tässä? Useimmat potentiaaliset remitrikkomukset liittyvät markkinoilla käyttävään kauppaan normaalimman manipuloinnin muodossa. Ja no sitten haasteistamme. Ehkä oli jonkinlainen sellainen käsitys, että markkinasuunnittelun osalta, kun verkostokoodit oli saatu hyväksyttyä, niin suurin osa työstä olisi jo tehty. Mutta nyt kävikin niin, että osoittautui, että tämä ei ollut totta, koska osa koodista muutettiin suuntaviivoiksi. Ne eivät siis toteudu aivan yksin, vaan tarvitaan tuisia sääntöjä, teknisempiä sääntöjä – joista pitää vielä päättää. Eli ehdot ja metodologiat. Eli jos katsotaan esimerkiksi kapasiteetin jako, eli kuormituksen hallinta, FCA tai BTA, SOGL, meillä on noin 200 tällaista sääntöä, joista pitää vielä päättää näiden verkostokoodien lisäksi. Ja jos kansalliset viranomaiset eivät pääse sopuun näistä, niin nämä tulevat viraston pakeille. Meille on nyt osoitettu kahdeksan näistä ja me olemme tehneet niistä päätöksiä, joten oli ehkä vähän väärinkäsitys se, että työ olisi saatu päätökseen, kun verkostokoodit oli hyväksytty. Itse asiassa meillä on paljon enemmän työtä vielä edessämme meillä ja kansallisilla sääntelyviranomaisilla kuin mitä oletettiin. Kaasun osalta – kun meillä ei ole näitä ehtoja metodologian osalta. Meidän on, meitä on pyydetty katsomaan täytäntöönpanoa ja raportoimaan, miten eri kodeja täytäntöönpannaan ja saadaanko ne vaikutukset aikaisesti, jota aiomme takaa. Me julkaisemme nämä ja mielelläni tulen esittelemään tänne esimerkiksi ylikuormitukseen liittyviä asioita kaasuverkoissamme. Viimeinen verkosto koodi liittyi tariffeihin. Muistatte varmasti, että paljon keskusteltiin siitä, mistä tässä koodissa pitäisi oikeastaan puhua. Se on lähinnä avoimuuteen liittyvä. Osa tätä harjoitusta liittyy kansallisten sääntelijöiden työhön, jotta voidaan katsoa, miten hinnoittelu toteutuu kasun siirrossa ja että virasto antaisi kertomuksen siitä, onko ehdotettu metodologia kriteereiden mukaista, jotka, siellä, jotka ovat siellä verkostokoodistossa. Tässä vähän profiilia sille, mitä asiakirjoja pyrimme pohtimaan tänä vuonna. Kuten huomaatte, meillä on kesällä aika käydä tänne töitä. Taitaa olla 19 koodistoa tarkastelun, uudelleen tarkastelun alla samanaikaisesti. Ja Minulla on kansutariffitiimissä kolme henkeä, joten heillä on varmasti mielenkiintoinen kesäluvassa. Ja lopulta sitten remitistä. Kuten mainitsin, se on kahtalainen lähestymistapa, automaattinen valvonta ensin, ja me saamme noin 45-50 miljoonaa tointa kuukausittain. Ja automaattinen valvontamme esittää meille noin 3000-3500 anomaliaa vuosittain. Mutta koska meillä on rajallisesti vain resursseja, pystymme mahdollisesti arvioimaan vain alle tuhat niistä, eli kolmannes tai neljännes järjestelmän esittämistä. Ja niistä sitten noin 50 epäiltyä tapausta viedään kansallisen viranomaisen tutkittavaksi. Me tarvitsemme noin 20 ilmoitusta, jotta voidaan kattaa tavallisimmat markkinoiden väärinkäytöstapaukset, jotta voidaan taata jotenkin järkevästi se, että huomaamme, tapahtuuko markkinoille jotain outoa. Käytämme kuutta vain niistä ja näin voimme noin kulmannesta seurata markkinoilla. Noin 10 prosenttia – niin että pitäisi tutkia todella tutkita. Me emme sano, mitä me tutkimme, joten emme anna sidosryhmien ja markkinoilla toimijoiden tietää, mihin suuntaan me katsemme, kääntämme, mutta paljon on vielä tehtävää. Uh, Tässä hieman vielä puhtaan energian paketista. Tämä on varmasti teille tuttua tietoa, henkilöstöä ei ole riittävästi ja tänä vuonna eh, oli uhkana, että joudumme sulkemaan Remitin osaston ja meillä oli ongelmia. Lopulta sitten saimme riittävää rahoitusta, puolitoista miljoonaa eh, tarvittiin. Ensi vuoden tilanne eh, on seuraavanlainen. Ehdottaisimme tai toivomme 31 lisäpaikkaa suurin osa remittiin liittyen. Voin sitten vielä hieman kertoa lähemmin yhteyksistä muihin toimielimiin ja sitten kahdeksan lisää miljoonaa siihen, mitä komissio esittää ensi vuodeksi. Neljä miljoonaa tästä lisähenkilöstöä varten ja loput sitten sen varmistamiseksi, että meillä on valvontalisenssi sopimuksen mukaiset ja ohjelmiston mukaiset varat käytössämme. Ja nyt varmasti voi jatkaa sitten tästä puhtaan energian paketista, jos se peille vain käy. Hyvä, kiitokset. Varsin mielenkiintoinen alustus. Mm, paljon tietoa. Oli vähän vaikea välillä pysyä kärryillä, mutta kollega, olkaa hyvä, voit jatkaa. Ehkä tätä on helpompi seurata, koska nyt puhun tulevaisuudesta ja viraston tulevaisuudesta. Toteaisin, että olemme olleet onnekkaita siksi, että meillä äh, on ollut äh, näinkin äh, paljon mahdollisuus edetä näistä tilastoista näkee, miten paljon on aikaan saatu, mutta eteenpäin on mentävä, uusia teitä kuljettava – näette, eh, minkälaisia uusia tehtäviä on tulossa. Ryhmitä niitä hieman. Tarkoitus on laajentaa roolia varsinkin siksi, että eh, huomioidaan eh, eurooppalaisten järjestöjen osalta tämä uusi kokonaiskuva, eli järjestön neuvos ja kaikki nämä tärkeät järjestöt eurooppalaisittain tarvitsevat jonkinlaista yhteisvalvontaa, ja se on mahdollista tämän vihreän paketin kautta järjestää. Mutta haluaisin lämpimästi kiittää parlamenttia, koska teidän tukenne tähän pakettiin liittyen ja viraston rooliin liittyen on ollut äärimmäisen tärkeä ja merkittävä. Nyt voidaan varmasti sanoa, että ollaan pitkälti samalla linjoilla ja paljon on toteutettu sen mukaan, mitä parlamenttikin on esittänyt. Ja tietysti saattaa olla hieman näkemyseroja suhteessa neuvostoon päin ja ehkä kerron tästä teille hieman lähemmin. Nämä asiat saattavat olla monimutkaisia sikäli, että paketti on kunnianhimoinen. On tärkeää, että sanamuodoiltaankin kaikki saadaan kunnolla hoidettua, koska sen kanssa on sitten elettävä jonkin aikaa. Nostan kanssa on joitain näkemyseroja. Laajasti ottaen tarkastellen, en mene nyt näitä yksityiskohtia tässä läpi, mutta laajemmin tarkastellen haluttaisiin, että puhtaan energian paketti, eh, siinä mentäisiin eteenpäin ikään kuin jatkona kolmannelle paketille, koska sen kautta on saatu aikaan paljon, mutta enemmänkin tarvitaan. Neuvostossa jotkut tähän mennessä ovat olleet vähän eri linjoilla, e, eivät ehkä ihan yhtä kunnianhimoisia kuin mitä esimerkiksi meillä täällä parlamentissa ollaan. Tietysti virasto on jo toiminut jonkin aikaa ja se on hyvä asia. Ja jotkut alat ovat olleet hankalia, mitä päätöksentekoon tulee esimerkiksi NRA-asiat. Jos yksi on eri mieltä, emme voi tehdä päätöstä ja asia sitten viedään virastolle. Ja tämä on yksi näistä hankalista kysymyksistä, mitä tulee päätöksentekoon näiden kansallisten sääntelyviranomaisten osalta. Eli oli tilanteita, joissa ei saatu aikaan äh, tulosta siksi, että yksi tai kaksi vastusti asia palautettiin virastolle. Ja usein kyse oli kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Oli hankala saada kaikki 28 viranomaista ja NRAta hyväksymään aina eh, kaikki asiat samalla tavoin. Eli eh, tältä osin meitä hieman askarruttaa neuvoston esittämä sanamuoto. Pidämme parempana parlamentin esitystä. Se on kunnianhimoisempi. Ja sitten mitä tulee uusiin tehtäviin ja päätöksentekoon, joka virastolta käsin esitetään. Minkä tyyppiset mahdollisuudet on virastolla tehdä päätöksiä ilman, että tarvitaan tähän pohjalle lainsäädäntöä. Tässä parlamentin näkemys joustavuudesta päätöksentekoon virastolle itselleen eh, sen sijaan, että kaikki tulee hoitaa lainsäädännöllisesti, tuntuu meistä eh, kunnianhimoisemmalta, mutta toisaalta myöskin sopivammalta lähestymistavalta kuin se, että aina tarvitaan lainsäädäntöä ensin. Sähkömarkkinat, kaasumarkkinat eh, ovat nähneet monia muutoksia, digitalisointi, hiilestä luopuminen – ja lainsäädäntöön meno tulee kestämään viitisen kymmenenkin vuotta, eikä mahdollistaisi sitten sitä, että virasto voisi mukauttaa, muuttaa päätöksentekoaan tässä ennen sitä. Ja tämä ei ole kovinkaan järkevää käytännön kannalta. Tässä parlamentin kanta tuntuu meistä paremmalta, eli e, tällainen menettely olisi järkevämpi verrattuna siihen, mitä neuvostosta päin on esitetty hyväksytty. Tässä vähän ikään kuin mentäisiin muutoin taaksepäin kolmannen paketin suuntaan, eikä se ole hyvä. On tärkeää, että asioissa mennään eteenpäin, eikä suinkaan taaksepäin. Ja tässä sitten yksi kiistanalainen kysymys, eh, joka aiheuttaa eh, vähän ongelmia, eli eh, NRA toiselta johtajan rooli. Tästä muutama sananen. Eli Tämä taulukko esittelee nykyjärjestelyt kolmannen paketin puitteissa, päätökset, jotka johtaja tekee, ja mihin asia sitten menee e, sääntelyneuvosto e, milloin ja milloin sitten ei. Kun sääntely e, viranomaisten kanssa tarkasteltiin, niin katsottiin, että on erittäin tärkeää, että uusi teksti, joka saadaan puhtaan energiapaketin kautta, siinä johtajalla – jos halutaan olla kunnianhimoisia, tarvitaan sellainen johtaja, joka on osatta kaikkea. Eli sen osittain tulee voida esittää, tehdä ehdotuksia omissa nimissään, tietysti henkilöstönsä tukemana, ja sitten vaatemita hyväksymään. Eli jos vaaditaan, eli tarvitaan neuvostoa ja johtaja molempia ja tämän tyyppistä yhteistyötä. Aikaisemmassa tekstissä ongelmana oli se, että näytti siltä, että johtajan rooli jotenkin olisi eh, pienentynyt, eh, johtaja ei olisi ollut yhtä lailla mukana tässä, eh, tässä olisi ollut pikemminkin kyse sihteeristön tyyppisestä tahosta kuin päätöksentekoa tukevasta tahosta. Ja nyt onneksi sanamuoto on parantunut, mutta on katsottava, miten tämä käytännössä hoituu. Ja tässä on myöskin katsottava, eh, milloin voidaan kuulla suoraan johtaja ja milloin sitten päätöksenteko tulee viedä eh, neuvostolle. Mutta tähän voin vielä palata. Ja sitten kysymys, joka liittyy siihen, kuinka tärkeää eh, on harta vapaata keruuta on erittäin tärkeää, että on yhteydessä suoraan teollisuuteen ja voin sanoa, että kotopuolen NRL Irlannissa on ollut tällainen mahdollisuus, mutta on hankala, jos joutuu asettamaan suoraan eh, maksut sen sijaan, että se kääntyy maksujärjestelmän puoleen, joka vastaa sitten monista muistakin, kuten terveydenhuoltoon liittyvistä kysymyksistä. Eh, teollisuudessa katsotaan, että tämän tyyppinen menettely olisi järkevää ja näin kannattaisi myös eurooppalaisittain toimia. Eli että virasto voi asettaa maksut. Niitä sitten tietysti kokeillaan, testataan komission toimesta ja hallinto- ja sääntelyneuvoston toimesta ja hyvä näin, mutta että omat eh, maksut olisivat kuitenkin tai hinnat mahdolliset. Ne voidaan sitten kerätä ja näin virasto voi toimia mm, mandaattinsa pohjalta paremmin. Ja sitten Lopuksi vielä vähän mainostakin. 5. heinäkuuta on tulossa konferenssi ja tässä teille kaikille lähtee kutsu. E, on erittäin tärkeää, että myös te Euroopan parlamentin edustajat tulisitte paikalle, ettei pelkästään kuulla teollisuuden ääniä konferenssissa. Kiitokset. Täällä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Eli tässä ensin taas Irlanti ulottuvuuden vuoksi. Olkaapa hyvä. Kiitokset, kiitos esityksistä. Hyvin merkittävää meidän kannaltamme näissä keskusteluissa ja hy- hyvin nyt tästä sitten saimmekin kuulla. Meidän täytyy etsiä tasapainoa todellakin ei pelkästään siksi, että olen tässä nyt irlantilainen, vaan tämä kaikki oso- osoittaa, että tuleeko tulee sitten pienestä tai isosta valtiosta, niin voi kyllä päästä eteenpäin, ei niin tämä ole pelkästään irlantilaisten kysymys. Ja tämä totta kai liittyy tuohon Brexit-neuvotteluihin myös. Minä olen sitä mieltä, että tässä viittaisin tuohon puhtaan energiapa- energiapakettiin. Siihen sitten meidän puolueessamme on kiinnitetty huomiota. Olemme menossa nyt kolmikantaneuvotteluihin Meillä oli varjoesittelyn kokous eilen, huomenissa jatkamme. Ja jos ajattelemme tuota kunnianhimon kasvattamista, se on todella kaikissa mielissä, kaikessa mielessä merkittävä. Parlamentti on tässä tärkeässä roolissa tietenkin viemässä neuvostoa eteenpäin. Jostain syystä neuvostossa on haluttomuutta edetä nopeasti ja tämä kuitenkin osoittaa parlamentin roolin merkityksen, kun me voimme vähän puolueettomimmin asiaa tarkastella Euroopan tasolla. Ja näin sitten ehdotukset ovat järkeviä pikemminkin kuin neuvosto sitten vain vetää jarrusta eikä vie tätä eteenpäin puhtaan energiapaketin tiimoilta. Eli meillä on tässä todellakin nyt näytön paikka, merkittävä rooli meidän täytyy yhdessä tehdä työtä, se on selvää, ja sitten käyttää näitä resursseja oikealla tavalla, jotta puhtaan energian paketti on aiotulla tavalla täytäntöön pantavissa ristiriidatta. Eli jos meidän täytyy vielä tilannetta parantaa, niin näin täytyy sitten toimia ja meidän parlamentaarikoina myös tulee käyttää mahdollisuuksiamme tuupata, työntää neuvostoa vähän no, oikeaan suuntaan. Uh, valuable remarks. Thank you. Kiitokset. Ja sitten herra Pederlehän käyttää puheenvuoron herra Petersonin puolesta, joka toimii siis esittelijänä. Olkaa hyvä. No, Mr. Peterson, sen... Kiitokset. Petersen ei valitettavasti päässyt paikalle itse tänään, koska hänellä on Tanskassa toimia, mutta hänen puolestaan Esitän tässä kiitokset, kiitokset hyvästä yhteistyöstä Aserin kanssa tämän aiheen tiimoilta. Ja hän haluaa erityisesti painottaa hyvää yhteistyötä johtajan Potosnikin kanssa. Johtajan työ on ollut erittäin tärkeä, niin kuin äsken tekin kuvailitte tämän taulukon myötä. Ja hän myöskin painottaa sitä, että Euroopan unionin energiayhteistyön tulee olla hyvin hallinnoitua ja tarvitaan virasto, joka valvoo sitä, mitä markkinoilla tapahtuu, jotta voidaan todella puhua integroidusta energiamarkkinoista. Ja jotta tässä edetään, se on tärkeää, kun ajatellaan siirtymää vihreään energiaan ja ylipäätään ja herra Peterson on tyytyväinen laajaan kompromissin, joka oli mahdollista asetuksen tiimoilta saada aikaan. Ja tarvitaan lisää välineitä näiden tehtävien toteuttamiseksi. Ja tietysti rahoitus on toinen tärkeä asia. Euroopan parlamentin on valittava markkinapohjainen lähestymistapa ja tästä varmasti olette tyytyväisiä. Ja kansalliset sääntelijät eivät saa syrjiä energiaa, joka tulee jostain muualta. Ja herra Keli juuri kommentoi asiaa ja parlamentin on syytä valita laajempi lähestymistapa energiamarkkinaintegraatiokysymykseen koska meillä ei ole eh, sellaista intressiä, taloudellista intressiä kuin jos asia tarkastellaan kansallisesti mutta olen vakuuttunut siitä, että eh, parlamentin kannan kautta eh, hyötyä saavat kansalaiset ja Euroopan teollisuus, koska katsomme ehkä hieman pidemmälle kuin kansallisesti katsotaan sisämarkkinat ja on tärkeää, että energia saadaan liikkumaan yhtä vapaasti kuin muut tavarat ja tuotteet. On todettu, että mm, on liikaa markkinoita EU-ssa, mutta ei riittävästi humanitaarisia resursseja, mutta tässä sitten selvästikin tilanne on toisinpäin, eli ei riittävästi markkinoita. Eli emme voi eh, sallia tämän enempää protektionismia, koska siitä on ollut haittaa ja vaikutuksia esimerkiksi hinnan kehitykseen. Herra Peterson näin ollen vetoaa jäsenmaihin ja neuvoston, jotta katsoisivat Pariisin ilmastositoumuksia ja sitä, miten eh, asetuksen kautta asiat hoidetaan. Jos nämä ei ole samalla linjalla, Tällöin on syytä kääntyä enemmän Euroopan parlamentin suuntaan. Herra Peterson toteaa, että on valmis neuvottelemaan kansalaisten eh, nimissä, koska hehän meidät ovat valinneet ja on myöskin oltava riittävän rohkea, kun näitä tärkeitä asioita tarkastellaan. Kiitokset, kiitokset näistä huomioista. Ja varmasti ehdimme vielä tavata herra Potsonikon ellen kuin hän luopuu johtotehtävistään. Kiitos. Mainitsitte tämän syys-lokakuussa kuitenkin uskon ja toivon, että tapaamme jälleen. Käännyn nyt komission puoleen. Herra Oliver Koch, haluatteko käyttää komission puheenvuoron tässä asiassa? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä kutsusta. Minusta tuntuu, että komission kannalta ASER varmasti ansaitsee ainakin niin paljon huomiota. Brexitistä puhuttiin aikaisemmin, mutta Aser on kuitenkin hyvin tärkeä tekijä, kun ajatellaan sisämarkkinoiden kehittelemistä. Tämä on selvinnyt useille vasta ihan viime vuosien aikana, koska on siirrytty näkemään vasta näitä ongelmia, joista puhuttiin, että ASER on joutunut löytämään sovun pirstaloituneissa kysymyksissä. Ja näitä asioita on tullut esiin parin kolmen viime vuoden aikana. Aser on ymmärtänyt, ihmiset ovat ymmärtäneet, että Aserilla oli hyvin hyödyllinen rooli. Berta Potosnik ja hänen tiiminsä kannattaa varmasti erityisesti mainitte. He ovat todella sisämarkkinoiden tähtiä, vaikka jäävät usein vähän syrjään. Sisämarkkinat tuovat valtavaa taloudellista etua, toimitusvarmuutta, jota ei olisi ilman näitä yhteyksiä, ilman yhteistyötä. Ja ennen kaikkea haluaisin täällä parlamentille muistuttaa siitä, että näin kuluttaja säästää valtavasti rahaa. He säästävät rahaa. Se, että sisämarkkinoita ei toteuteta, tuhlaa kansalaisten varoja. Tätä ei voida täysin välttää Brexit-yhteyksissä, mutta tämä on nyt meidän käsissämme, tämä on meidän velvoitteemme, että vältetään niitä kustannuksia, joita syntyisi, kun ei panna sisämarkkinoita EU-ssa. Tässäkin painottaisin sitä, Potocnik esitti muutaman kalvon, vaan hän voisi varmasti tuntikausia osoittaa, mitä sisämarkkinoiden esteitä on tällä hetkellä, jotka edelleen estävät sen, että saataisiin täysi hyöty yhteismarkkinoista. Ja tämä maksaa turhaan kuluttajille. Tässä oli hyvin valittu esimerkki siitä, missä rajat ovat esteenä. Tämä tuo lisätyötä varmasti parlamentillekin lähiaikoina. Potosnik esitti epätavallisen tapahtuman 50 prosenttia – jos tästä tuotteesta jää rajoille. En tiedä mitään muuta tuotetta tavaraa, joka jäisi rajoille 50 prosenttisesti tässä, tällä tapaa, joten olemme aseiden kanssa vain samaa mieltä siitä, että tämä on ongelma, johon on puututtava, ja haluammekin siihen puuttua. Huomaamme, että tämä prosessi ei ole mitenkään yksinkertainen, että päästään sopuun jäsenvaltioiden kesken. ASER-asetus monin mielestä yllättäen – on ainoa, jossa ei löydetty edes yhteistä lähestymistapaa. Toivottavasti tämä asia kuitenkin selvitetään lähipäivinä. Tämä on aseiden tehtävä koko markkinasuunnittelussa. Se on hyvin tärkeä rooli. Tulevaisuutta ajatellen, kuten Eni sanoi, voimme vain painottaa sitä. Ja tämä on hyvin tärkeää ymmärtää, että asia, ei ole vain jonkinlainen tekninen raportointitaho, vaan sillä on todella avainasema markkinoille ja tehtävä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Jonkun pitää tässä säädellä ja sovitella. Muuten meillä olisi valtavia esteitä markkinoilla. Siksi komission puolelta vain vetoaisin sen puolesta, että ymmärrätte, koskaan toimittavan Meillä olisi valtavat sisämarkkinaongelmat, jos kolmannen paketin kautta luotu tilanne vuonna 2009, no, ottaisi nyt takapakkia. Ja kuten Potosning ja Blenin sanoivat, joissain ehdotuksissa on joitain osioita, jotka nyt kääntäisivät kelloa taaksepäin. Ja toivoisimme todella, että kolmikantaneuvotteluissa toisella vuosipuoliskolla löytyy ratkaisut, jotka estävät tämän takapakin tuki sille, mitä komissio on esittänyt. Toivottavasti pieniä lisäyksiä aserin rooliin tietyillä kehittyneillä aloilla. Mutta on todella siis tärkeää tunnustaa, että aserin kanssa käytävä keskustelu on hyvin tärkeää markkinoiden toiminnan kannalta. Siksi voimme vain toivoa parlamentin tukea. Ja meidän on kiitettävä aseria jälleen tästä keskeisestä roolista. Timi on uskomattoman pieni ja se on todella tärkeä ja antaa tärkeän panoksen sisämarkkinoille. Ja me arvostamme siis kovasti tämän päivän alustusta. Ja jatkossakin teemme mielellämme yhteistyötä, totta kai kiitos. Kiitokset. Onko teillä kommentteja mahdollisesti näihin puheenvuoroihin? Herra Langen varmasti on tutustunut tähän esitykseen ja haluaa kantaa kortsa kekoon. Olkaa hyvä. Tässä nyt valiokuntakokoukset pidetään aikaan, siksi tulin tänne myöhässä, mutta olen tutustunut asiakirjoihin ja voin yhtyä herra Kohin sanoihin sen suhteen, että ASER tekee tärkeää työtä, arvokasta työtä ja pitkään on ponnisteltu, jotta parlamentin yhteinen kanta, mitä tulee ASER-asetukseen, olisi mahdollista hoitaa 26. helmikuuta päätös tehtiin ja neuvostossa sitten ei tapahdu oikein mitään. Ei näytä olevan oikein minkäänlaista valmiutta Eh, ottaa käsittelyn trilogissa näitä kiistanalaisimpia kysymyksiä. Ja olisin kyllä hyvä eh, johtaja eh, kiitollinen, jos toteaisitte puheenjohtaja Busekille, että olisi vähän protestoitava eikä vain lykätä ja lykätä ja sitten ei ehditä enää asioita tällä kaudella hoitaa neuvoston vitkuttelun vuoksi, vaan osoitettaisiin, että Bulgarian puheenjohtajakaudella jo se, että ihmettelemme miksei näissä asioissa edetä trilogimuodossa. muodossa ja painotan sitä, mitä herra Koch totesi myöskin. Haluamme parannusta, emme halua eh, aserin toimivaltuuksiin välttämättä puuttua, eli olemme hieman edellä kuin komissio, mutta kuitenkin haluamme enemmän kuin mihin tässä nyt jäsenvaltiot ovat valmiit menemään, mitä tulee kompetenssiluovutuksiin. Ja parlamenttia tässä tarvitaan, jotta emme joudu johonkin ihan syrjäroolin ja sitten juuri ennen vaaleja huomaamme, että enää ei ole mahdollista löytää mitään. Eli tämä ei olisi kyllä kunniakasta eikä hyödyksi aserille. Kiitokset. On selvää, että olin varjo, varjoestilis. Herra Busek saa ilman muuta eh, tämän viestin ja huomennahan voitte itsekin hänet tavata ja kertoa näistä ajatuksista myöskin kaasudirektiiviä voitaisiin lykätä, koska sehän alun perinkin esitettiin vasta vuotta myöhemmin. Yes. Hyvä, hyvä. Ja nyt sitten herra Potocnik ja herra Blane on teidän vuoronne. Voitte kommentoida kuulemaan, olkaa hyvä. Really thank. Niin, minä vain kiittäisin tuestanne Aserille ja ehkä puhuisin myös sitten omaa kieltäni tästä myös. Tosiaan Irlannin kollegan vuoksi. <laughs> But I, I will limit my, my, my use of the Irish language. Mutta nyt sitten tämän enempää Iiriä tässä puhu, mutta halusin kuitenkin käyttää tässä tätä mahdollisuutta ja vielä Potocnikki mahdollisesti ei ehkä pysty tätä esittelemään uudelleen, mutta kuitenkin me olemme tyytyväisiä kaikkien työhön, mitä hän on tehnyt vuosien aikaan menestyksekkäästi. Siitä on saatu hyviä tuloksia ja todellakin sitä kovasti arvostamme. Uh, uh, ehkä minäkin sanon tähän muutaman sanan. Kiitokset Kelille, Langenille, ja Federlelle kehuistanne virastolle ja koko parlamentille kiitokset ja erityisesti tälle valiokunnalle tuesta, jota olemme aina saaneet myös talousarvioasioissa, mutta ei pelkästään siinä suunnassa, vaan ylipäätään kaikille työlle ja olette kiinnittäneet huomiota meidän työhömme Petersenkin on ollut kahdesti Ljubljanassa hyvin rakentavasti. Olemme täällä, siellä keskustelleet asioista. Yhteistyö on ollut siis oikein hyvää puhtaan energiapaketin eteen, joten tämä on todellakin hyvä, hyvää palautetta. Minä esittäisin seuraavat kaksi huomiota vielä kysymyksiä ei sen kummemmin esitettykään, joten nämä viimeiset kolme minuuttia voisin esittää näihin kommentteihin. Garrett äsken mainitsi sen, että tietysti on olemassa kansallisten sääntelyviranomaisten ja sitten johtokunnan välistä yhteistyötä ja dynamiikkaa tietenkin. Ja Garrett esitteli juuri sitä, että mikä on tuon johtokunnan rooli. Sieltä sitten saadaan tuo mielipide ennen kuin näitä lopputuloksia voidaan esittää, mutta jotkut tekijät tuota, eivät vaadi tuota myönteistä kantaa tuota johtokunnasta. Me tietysti keskustelemme kaikista asioista. Tämä on hyvin mukaanottava hanke, mutta kuitenkin on olemassa tiettyjä toimia, joissa sitten kuitenkin johtajalla on lopullinen sana. Siihen voidaan kuulla toki myös johtokuntaan, mutta ei sen enempää. Ja yksi merkittävimmistä asiakirjoista on juuri tuo markkinoiden valvontakertomus. Varmaankin tunnette sen, se on vuosittain esitetty ja siinä käsitellään eri jäsenvaltioita ja pyritään löytämään ongelmia, esteitä, viivytyksiä sääntöjen noudattamatta jättämistä ja niin poispäin. Ja minä uskon, että viraston puolueettomuuden ja itsenäisyyden kannalta on merkittävää, että nämä kertomukset pohjautuvat luotettavaan kuvaan nykytilanteesta. Ja minä pyrin aina kuulemaan johtokunnan jäseniä, kaikkia sääntelyjohtokunnan jäseniä, mutta lopulta kuitenkin pyrin pitämään kokonaiskuvan puolueettomana. Ja tilanne olisi varmaan toisenlainen, jos sitten anteeksi, nyt kun näin sanon, jos me pyrkisimme sitten kaikkia kansallisia sääntelyviranomaisia miellyttämään ikään kuin. Eli uskon, että me palvelemme tässä itse asiassa myös näitäkin ongelmakohtia, ongelmallisia viranomaisia huomioimme näin. Ja näin sitten, kun ajattelemme nykyistä lainsäädäntöä johtojan ja johtokunnan välillä, se on mielestäni hyvä säännöstä koska me yhdessä toimimme yhteisiä tavoitteita kohti. Ja näin virasto osoittaa sitten sen, missä hyviä käytänteitä on ja missä puolestaan ongelmia on. Tämä tietysti takaa sen, että me sitten remit-asetuksen esimerkiksi täytäntöön panemme oikealla tavalla. Ja sitten vielä lopuksi näistä resursseista. Me olemme pyytäneet oikeastaan Revit-asetuksesta lähtien, siitä lähtien kun se meidän me sälytettiin lisää voimavaroja, lisää varoja, ja minä kiinnittäisin huomiota äh, tuohon Yhdysva- yhteistyöhön Yhdysvaltain liittovaltion valvontaviranomaisen kanssa, sääntelyviranomaisen kanssa. En usko, että he olisivat yhtään sen tehokkaampia, mutta kuitenkin kolminkertaisesti enemmän varoja heillä on. Se ei ole reilua meidän kannaltamme, ei sinänsä meitä ajatellen, vaan kuluttajia, kansalaisia ajatellen koko Euroopassa, koska kansalaisten pitäisi pystyä luottamaan siihen, että sähkö- ja kaasumaksut, joita he maksavat, eivät ole, ole inflaation osaisia tai muutenkaan missään pirstalointu kuluneiden sääntöjen tai muun vastaavan alhoon joutuneita. Eli me e, minä en puhu tässä nyt itsestäni sen enempää äh, Revit-asetuksen yhteydessä. Minä itse asiassa uskon, että me olemme velkaa lisävarojen käytön ja näin paremmat tulokset myös itse eurooppalaisille kansalaisille. Minä kiittäisin tästä kaikkia. Kiitän komissiota. Komissio on ollut kaikissa kaikilla kuoppaisella tiellä meidän kaverinamme. Kiitokset. Ymmärrämme kyllä, että eh, tässä on tietysti näitä eh, yhteysongelmia esimerkiksi pohjois suunnassa ja toisaalta sitten nämä korkea jännite jossa e, jota tässä huomioitu, eli tiedän nämä ongelmat kyllä, ja kollegatkin nostivat ne hyvin esiin. Haluan kiittää teitä kumpaakin alustuksestanne ja varmasti tulemme jatkossakin tukemaan teitä e, myöskin neuvotteluissanne neuvoston päin, mitä tulee budjettikysymyksiin ja sitten resurssikysymyksiin ja myöskin tulevaan kolmikantaneuvottelukierrokseen, mitä tulee eh, asetuksen tarkistuksen. Olemme saaneet neuvottelumandaatin, joka mahdollistaa sen, että saataisiin ja pyrimme auttamaan siinä, että saadaan virastolle vahva sääntelyvaltuutus. Ja totean vielä lopuksi, että huomenna aamulla ei ole meillä kokousta. Se on peruttu mutta sitten huomenna iltapäivällä on kokous, se alkaa kello 15 ja jatkuu kello 18.30. Tiede ja innovaatio, avoimuus maailmanpäin, ajatusten vaihto kansainvälisestä yhteistyöstä ohjelmien kautta ja STS-foorumi ovat aiheena. Eli todellakin aamulla voit sitten tehdä muita juttuja, mutta sitten iltapäivällä kello kolmesta eteenpäin valiokunta kokous jatkuu. Kiitos teille kaikille tämänpäiväisestä.